Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión. Hyvää huomenta ja aloitetaan päästöslistan kohdalla. Ja se liittyy mietintöön, joka koskee euromääräisiä tilisiirtoja ja tarkoituksena on muuttaa asetusta 924-2009. Esittelijä on Rova Sari Esaja ja hänelle annankin välittömästi puheenvuoron. Puheenvuoro on teidän. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä ei ole kovinkaan paljon ihmisiä, mutta ainakin kolme varjoesittelijäni ovat paikalla, niin ehkä sitten voimme aloittaa. Kiitoksia hyvistä tarkistuksista. 144 kaiken kaikkiaan, 28 johton kappaleista ja muut koskevat artikloja. En käy läpi niitä kaikkia, mutta korostan, otan esille joitakin ja kerron, minkälaisia kompromisseja voisimme saada aikaan. Johton kappaleesta yksi. Monet meistä haluavat ilmaista huolemme siitä, että siirto SEPA-järjestelmään ei on niin, että siihen liittyy hintojen nousua maksupalvelukäyttäjille yleensä ja kuluttajille aivan erityisesti. Pikemminkin on sopivaa soveltaa sellaista periaatetta, että ei synny korkeampia maksuja silloin, kun kuluttaja on maksupalvelukäyttäjä. Ja tarkistukset 97 ja 98 plus tarkistus 111 Giegoldilta 13 kohdasta samoin tarkistukset kolme tarkistusta, tarkistusta viisi, yksi, kuusi, viisi, yksi, seitsemän, yksi, yksittäiset yksi koskevat näitä hintoja. Sitten minun ymmärtääkseni mukaan sopiva paikka lähettää tällainen viesti on johdatasun kappaleissa eikä artikloissa. Ja näin minä korostaisin, että meidän pitäisi todeta tässä selvästi, että me olemme huolissamme hinta, hinnoittelukysymyksestä. Tämä on se merkki, jonka välitämme parke, pankeille ja komissiolle, jotta seuraisi tätä asiaa tällä tavalla ja Tämä asia pitäisi hoitaa johdontason kappaleissa siis, eikä artikloissa. Sama koskee tarkistuksia kappaleesta 5, jotka koskevat hallintomekanismeja SEPassa. On tarkistuksia tehty, neljä artiklasta esimerkiksi, 1, 43, 144, 150, 145, 215, 218, 280, jolla pyritään perustamaan itsenäinen standarda, eurooppalainen standardisointi, elin EPCn e sijaan teknisiä standardeja varten ja myös riippumaton elin, joka hoitaa Espanjan hallintopuolta. Tämäkin on selkeä viesti, joka pitää lähestää lähettää komissioon ja kompromissiteksti voitaisiin tästä muotoilla. Kuitenkin nämä toiveet ovat liian epämääräisiä, jotta niitä voidaan ottaa mukaan asetuksen artikloihin mutta mielestäni tämä voisi olla seuraava vaihe SEPA-asetuksessa niin, että komission täytyy hoitaa se asia, että tämän tyyppistä riippumatonta toimintaa hoitaa hallintoa SEPassa ja tätä pitää käsitellä myös johdatason kappaleissa eikä itse artikloissa. Yritin, yritän muotoilla sellaisen kompromissin, missä otan nämä tarkistukset artikloista, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä ja otan ne sitten johdatason kappaleeseen tai johdantosakappale tarkistuksia tai kompromisseja. Sitten johdantokappale 11. Siitä on tehty varsin hyviä tarkistuksia 107 ja Santis on tehnyt hyvän 119 ja tämäkin itse asiassa koskee 18 johdantosakappaletta, mutta laittaisin sen tähän kohtaan, koska asia kerran tässä käsitellään. Nämä kaksi johdantosakappaletta korostavat sitä, kuinka tärkeää tiedotuskampanjoiden laatiminen yleisölle on SEPAn yhteydessä ja samoin palvelun tarjoajille, jotka ovat vastuussa kyseistä kampanjasta myös. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia silloin, kun kyseessä on hyvä siirtyminen SEPAan, niin että suuri yleisö on tietoinen SEPA-tuotteista ja heidän pitäisi saada kunnollista hyvää tietoa ja tätä korostamme ja haluamme tästä lähettää erittäin selkeän viestin Jorosokappaleissa tästä kysymyksestä. Sitten Jorosokappale 17a, uusi kohta, tarkistus 100 18 haluaa varmistaa, että viranomaiset ovat vastuullisia. Heidän pitää varmistaa se, että vanhat valtuutetut myös pätevät SEPA-mandaatteina tai valtuutuksina. Tämä on kysymys, joka pitäisi hoitaa jäsenvaltiotasolla. Me emme oikeastaan voi säännellä tällaista lainsäädännön kautta EU-tasolla, mutta asia pitää kuitenkin hoitaa sitten jäsenvaltiotasolla niin, että sopiva paikka ottaa huomioon useitakin tarkistuksia artiklasta 5 koskien siir- vanhojen va- valtuusten siirtämistä sepamandaateiksi, esimerkiksi tarkistus 165, 172, 1, 74, 72. Itse asiassa ne ovat tässä johtuisen kappaleessa 17 ja haluaisin muotoilla tekstin tästä, koska se sopii tähän kohtaan ja se pitäisi hoitaa siis johtuisen kappaleissa. No niin, tässä kaikki mitä haluan sanoa johtuisen kappaleista ja sitten muutama lyhyt kommentti artikloista itsestään. Artiklassa yksi, koskien direktiivin sovellusalaa tai asetuksen suosalaan tarkistus 125, 126, 127 ja 18 minuutta itseltäni. Tässä me haluamme sulkea pois laajat maksua tämän asetuksen alalta ja varmasti löydämme tässä kompromissin. Sitten artiklaan kaksi koskien määritelmiä. Monet tarkistukset selventävät näitä määritelmiä ja aivan erityisen tärkeää on määritellä valtuutusvaihe, niin kuin Langekin on sanonut perusteluosassaan tarkistuksessa 133. On myös muita tarkistuksia tästä asteesta 34, 35, 38, Kiikolle Paksaselta ja yhteinen määritelmä voidaan varmasti löytää. Artikla 4a Uusi kohta. Siellä on kaikki nämä olennaiset vaatimukset mukana ja tarkistukset Bulmanilta, McCarthylta ja Pakselta minulta itseltäni ottavat mukaan kuluttajahankelausekkeet, kuluttajasuojalausekkeet niin, että kompromissi ehkä voidaan löytää kaikkien näiden kohtien kesken. Haluaisin myös tarkistuksen koskien kuluttajan oikeuksia saada palautus 175, 230 ja niin edelleen myös tähän yhteyteen. Nehän ovat, koskevat kuluttajan suojaa. Kuinka sopivaa olisi laajentaa palautusoikeus on vielä avoin kysymys, koska nyt me tiedämme, että on monentyyppisiä palveluita, joita voi suorittaa netin kautta. Ja jos esimerkiksi lataa sieltä jotakin, niin miten voi saada korvauksen varoista, jos on jo käyttänyt tätä palvelua? Tässä mielestäni meidän täytyy vielä pohtia, mikä on sopivin sanamuoto näille korvauksille tai palautuksille. Sitten artiklasta 5, se on olennainen kohta, koska tässä määräpäivä SEPAn siirtymiselle on annettu. Ja haluan korostaa sitä, että kaikki nämä tarkistukset, joita jäsenet ovat tehneet, tukevat yhtä määräpäivää koskien tilisiirtoja ja suorautuksia, mutta sitten on vaihtelua aikarajoissa tarkistuksissa ehdotuksessa 24 kuukaudesta 60 kuukauteen. Olen erittäin tyytyväinen tarkistusta, joka herra Langetekin 151 ja Bulmalta 155, koska ne tukevat realistista linjaa asiassa. Alkuperäinen komission teksti saattaa olla aika hiukan liian kunnianhimoinen, kun puhutaan 12 ja 24 kuukauden siirtymävaiheesta pois kansallisesta järjestelmistä. Näin lykättäisiin tuettaisiin sekä molempia siirtymiä ja määräaikaisia 24 kuukautta, ja se on jo jonkinlainen kompromissi sinällään. Erityisesti kun muistetaan siitä, että parlamentti päätöslausumissa on muistuttanut no, määräistä, joka olisi 31. joulukuuta 2012, jotta siirtäisiin SEPA-välineisiin. Neuvoston kanta helmikuulta 2012 13 koskien tilisiirtoja ja, ja 14 suoraveltuksia on varsin lähellä mm, tätä henkeä. Ja minä siis toivon, että voisin laatia kompromissin niiden kanssa, jotka tukevat erittäin nopeaa siirtymistä tai määräaikaan. Sitten artiklasta 6. Siinä käsitellään mitä ja monenkeskisiä siirtohintoja ja nämä tarkistukset 71, 182 artiklat ja me, transaktio, sitten tarkistukset 183, 100, 200, neljä saakka. Komissio ehdottaa vain hintaperusteisia transaktio- silloin, kun tapahtuma palautetaan tai korvataan tai kiel- itseltä kieltäytetään. Ja sitten komissio ehdottaa, että kiellettäisiin MIFID transaktioiden kohdalla. Kuitenkin monet pankit haluaisivat pitää nämä siirtohinnat mukana. Pääargumenttina on, että jossakin maissa pankkisektori on varsin hajautunut. On liikepankkeja, joilla on monia yrityksiä asiakkainaan ja maksun ja monet pankit käsittelevät yksi, yksilöitä maksajina. Haluaisin pitää kiinni siitä linjasta, että on tällainen siirtymävaihe siirtyhinnoista niin, että pankkisektori näillä segregoiduilla markkinoilla saisi aikaa sopeuttaa bisnestoimintamallejaan ja maks, ta, hintojen pitäisi perustua kustannuksiin ja olla mahdollisimman yhdenmukaisia eri jäsenvaltioissa, niitä taattaisiin yhtäläiset mahdollisuudet kaikille toimia. Herra Balsin tarkistus 179 on erittäin hyvä. Se selventää sitä, että nämä siir- siirtohinnat pitäisi ottaa käyttöön siirtymävaiheessa vain silloin, kun ne ovat jo nyt käytössä. Minä puollan sitä, että vähennetään mifien määrää, mutta tällaista mallia, mutta tämä meidän ehkä pitää vielä tarkemmin tarkastella. Sitten artikla on 7, 205, 206 ja 207 tarkistukset ja sitten 160, joissa on kappaleista 16. Nämä kaikki käsittelevät saksalaista ELV-kysymystä. Olen ehdottanut mahdollisia ratkaisuja siirtymävaiheesta, joka olisi viisi vuotta silloin, kun osakkaita keho, kehotetaan korvaamaan, että se, kehittämään SEPA-korvausmalleja. Haluaisin pitää kiinni tästä linjasta ja toivon, että saan sille tukea saksalaisilta kollegoilta. Niin sitten 17 artikla, tarkistus 223 ja 226. Tässä ehdotetaan enemmän aikaa SEPAn siirtymiseen niille jäsenvaltioille, jotka eivät käytä euroa valuuttana. Ja ehkä olisi hyvä siirtyä kohti neuvoston kantaa näissä päivämäärissä ja kiitän Danuttaa tästä hyvästä tarkistuksesta. Sitten artiklassa 17 siinä sanotaan, että jäsenvaltiot mahdollistavat tietyn aikarajan maksupalvelutarjoajille antaa näitä muuntopalveluita kansallisille maksutapahtumille kuluttajille ja näin he pystyvät jatkossakin käyttämään B-bania eikä IBania ja ilman minkäänlaisia lisäkustannuksia kuluttajille. Minä toivon voivani löytää tässä kompromissin Feberin kanssa, jonka tarkistus 164 Kiikolta 166, Bulmanilta 224, 225, tarkoittavat myös tällaisia. Ne kaikki koske, käsittelevät samaa kysymystä ja korostavat kuluttajan oikeutta saada näitä palveluita ilman mitään lisäkustannuksia. Ja vielä lopuksi liite. Nyt on vain tällaisia teknisiä vaatimuksia siellä tarkistuksessa 231, 232, 237 Klut Langen Balse minulta itseltäni. Tässä haluamme varmistaa sen, että IBAN maksajan tilillä ei koskaan, sitä ei koskaan välitetä maksun saajalle automaattisesti ja ilman maksajan suostumusta. Tässä vain halutaan varmistautua siitä, että pankkitilinumeroa ei anneta, ellei maksella tästä tietoinen ja jos hän ei halua välittää tilitietoa. Tässä kommentit, jotka halusin esittää tarkistuksista. Ja nyt mielenkiinnolla odotan teidän kommenttejanne. Sitten aikataulusta vielä Toivon, että kaikki kompromissitekstit saadaan valmiiksi tämän viikon lopulla ja tulen sitten lähettämään ne sähköpostitse teille ja sitten voimme aloittaa neuvottelut maanantaina tiistaina. Ja toivottavasti tulemme valmiiksi seuraavan viikon aikana niin, että olemme valmiina sitten äänestämään viikko tämän jälkeen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muchas gracias, Kiitoksia, Sari. Sitten sosialisteista herra. Eh, Alustuseks soovin ma tänada raportööri väga avatud ja kaasava koostöö eest. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää avoimesta, kaikki mukaan ottavasta yhteistyöstä. Pari sanaa mietinnöstä ja tarkistuksista. Ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että heikomman osapuolen suojelu, eli yksittäisen kuluttajan suojelu, on pysynyt keskustelun ytimessä. Toistuvasti on sanottu, että kansalaiset eivät ole sen enempää pyytäneet kuin tehneet aloitteita näitä mu muutoksia, joten siirtymisvaiheen pitäisi olla kuluttajaystävällinen. Ja ryhmät ovat tehneet tähän liittyen relevantteja ehdotuksia, mutta vetoa kuitenkin kollegoihin, että pidättää tästä turhista, turhista markkinajärjestelmään sorkkimisesta ja hintajärjestelmään puuttumisesta, koska se olisi askel taaksepäin. Toiseksi toistan alkuperäisen kantani, eli SEPAan siirtymisen vaiheessa olisi kohtuullista asettaa yhtenäinen takaraja sekä S-tilisiirroille että sepa suoravelotuksille, koska tämä on kustannustehokkaampaa ja auttaa meitä välttämään erimielisyydet. Ja tarkistusten pohjalta näemme, että meitä odottavat kiinnostavat keskustelut. Uskon, että parlamentti, jossa me olemme demokraattisesti valittuja edustajia. Meille on tärkeää, että, että tätä prosessia seurataan ja valvotaan objektiivisesti. Tämä on tärkeää, että SEPA-neuvosto on avoin kaikille sidosryhmille ja meidän pitää tukea niitä tarkistuksia, jotka tähän pyrkivät. Ja hyvät kollegat, olkaamme eurooppalaisia pyrkäämme siihen, että meillä on laajempi katse. Olemme laajakatsaisempia tässä. Olisi sääli, jos vaalilupaukset ja ennenaikaiset julkilausumat haittaisivat tätä prosessia. Sitten Sofi Intveld. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Jos nyt käyn hieman läpi näitä esitettyjä huomioita. Ensinnäkin kiitokset siitä, että näin eh, hyvin kattavasti asia on käsitelty. Ensinnäkin näistä määräajoista meidän ryhmämme mielestä kunnianhimoisin eh, mahdollinen takaraja olisi, 24 kuukautta, niin sitten 24, mutta tarvitaan siis yhtä määräaikaa ja mielessä olisi myöskin pidettävää eh, se seikka, että kun valitellaan sitä, että tässä on liian vähän aikaa, niin prosessihan käynnistyy jo kymmenen vuotta sitten. Eli on syytä edetä mitä tulee muihin esiin nostettuihin asioihin, ensinnäkin hinnannousut. nousut. Olen yhtä mieltä siitä tämä tulisi mainita johdantosan kappaleessa, mutta ei artiklatekstissä. Ei olisi hyvä, jos esitetään tällaista kymmenen vuoden hintojen jäädytystä. Uskoisin, että on muitakin tapoja estää liialliset hintojen nostot. Sitten mitä tulee tähän hallintomekanismiin, Välttämättä tässä vaiheessa uutta elintä ei mielestämme tarvittaisi. Tässä olisi tarkistus, jossa tarkastellaan nipesen kokoonpanoa. Ehkä tätä voitaisiin miettiä sen sijaan, että perustettaisiin uusi elin tässä vaiheessa, kun ei tiedetä, mitkä sen tehtäviä olisivat. Sitten tarkistuksessa puhutaan tiedotuskampanjoista, ne niin olen tässä luetteloinut. Olisi ehkä parempi eh, tiedottaa kuluttajia niin pian kuin mahdollista. Jos olisi aloitettu jo eilen, niin tarkistus tarvittaisi ollenkaan. Kyllähän pankit voivat halutessaan käyttäjiä jo nyt tiedottaa sen sijaan, että eh, suojataan eh, niitä kuluttajia, jotka eivät ymmärrä, että on tulossa uusi järjestelmä, uusia koodeja käyttäen. Nythän mennään jo vuodessa 2011, siksi olisi tärkeää, että pankit ryhtyisivät toimiin heti. Mitä vanhoihin jäseniin tulee? Uskoisin, että löydetään teksti, e, joka auttaa Saksaa tässä asiassa. Mitä sen sitten tulee? Toivottavasti tarkistuksista löytyy kultaisen kesk- pankkitien kompromissiratkaisu. Olen vähän enemmän komission linjalla, eli poistettaisiin tämä esitetty päivämäärä. Sellaistahan on tässä kuitenkin esitetty. Nykyjärjestelyt jossain vaiheessa umpeutuvat. Eli siirtymäpäivämäärä, jota voidaan esittää, olisi myöskin jatko nykyjärjestelyille. Eli jos ei haluta tukea sitä, mitä komissio tässä esittää, niin silloin olisi pidettävä siirtymäkausi mahdollisimman lyhyenä. Olisi hyvä, jos se olisi lyhyempi kuin mitä esittelijä on esittänyt. Mitä ERVhen tulee, Heraklinsin tarkistuksia kannattaisi tukea. Viiden vuoden siirtymäkautta en olisi valmis tukemaan. Ei ole esitetty hyviä perusteluja tälle. Ja sitten vielä tässä on otettu mukaan käsite kuluttaja. Ehkä olisi parempi sanoa yksittäinen kuluttaja. Ei puhuttaisi esimerkiksi yhteen yrityksistä tai muista käyttäjistä. Esimerkiksi PK-yritykset myöskin ovat kuluttajia ja todennäköisesti suurin käyttäjäryhmä myöskin, kun uudesta järjestelmästä puhutaan. Eli yksittäinen käyttäjä, individual user voisi olla tässä parempi. Gracias, Sofía. Tiene la palabra. Kiitos, Sofía. Sitten herra Epping. Epping, please. Not there. Okay. Sven Giegel. Sitten Sven Giegel. Well, I have the impression... Minulla on sellainen vaikutelma, että avainkysymykset pysyvät ennallaan, niistä on keskusteltu jo pitempään, ja nyt on kiinnostavaa kuskella, kuunnella niitä mielipiteitä, jotka eivät olleet varjoesittelijöitä, koska varjoesittelijöiden kesken asiat eivät kovasti liikkuneet, mutta kiitän teitä, että otitte jotakin asioita esille. Mutta mitä tulee kriittisiin avainkysymyksiin, me olemme vielä jumissa joidenkin ongelmien kanssa. Ja tämä johdantoesitys. Sen lisäksi, että äh, tässä pitäisi olla loppupäivämäärä ja pikemmin mieluummin kuin laajemmin. Siihen liittyen uskon, että saamme laajan konsensukseen. Minun täytyy puhua myös koordinaattorina täällä. Täällä on paljon kysymyksiä, joihin liittyy poliittisia intohimoja, mutta teknisistä äh, mietinnöistä me olemme aina päässeet sopuun. Mutta tämä aihe on vähän noiduttu. Täällä on omituisia sotia. Saksalaisilla on omat taistelunsa, ranskalaisilla on toiset. Ja sitten on suomalainen esittelijä Raukka, joka täytyy pitää joukot kasassa. Meidän ei pitäisi työskennellä näin. Minusta on ihan selvää, että äh, yhteismarkkinat tarvitsevat tällaisen järjestelmän. Perinteet ovat erilaisia, Kukaan ei ole eri mieltä siinä, etteikö pitäisi siirtyä yhtenäiseen järjestelmään. Mutta ihmisillä on huolensa liittyen siihen, että kansallisiin järjestelmiin liittyvät edut katoaisivat siirtyä sotajärjestelmään. Miksi me voisimme vakuuttaa käyttäjä ja muita toimijoita, jotka käyttävät tätä järjestelmää, että he eivät menetä etuja? Merkittävä haitta mutta ei yleensä pitäisi syntyä, kun tässä on mittakaavaetuja. Eli on odotettavissa, että tässä on mittakaavaetuja, suuruuden etuja. Joten minulla on ongelmia tämän asian kanssa. Ehkä meidän pitäisi lyödä viisaat päämme yhteen, ei ainoastaan varjasittelijöiden ja keskustalaisista vielä kerran. Minusta on hyvin outoa, jos täällä syntyisi kummallisia enemmistö, jota on vaikea ennakoida. Ja näin vain siksi, että me pääse sopuun näistä hyvin monimutkaisista asioista. Tämän sanottuani viittaisin ainoastaan yhteen merkittävän ongelmaan, ja tämä on oikeus palautukseen. Meille ongelma on, että jos jotta vanha valtuutus olisi tulevaisuudessa voimassa, niin ihmisillä, jotka ovat allekirjoittaneet ne, heillä täytyy olla samat oikeudet kuin aikaisemmassa järjestelmässä. Ja sitten sanoitte, että, että jos on allekirjoittanut valtuuden, niin käyttää tuotetta, johon tämä valtuutus liittyy. Mutta näin välttämättä ole. Ajatellaanpa internetiä te ostatte tätä syötävää, te allekirjoitatte sitä valtuutuksen. Ei internettiä tarvitse keksiä sitä varten, että huomataan, että se mikä on syöty ei enää ole olemassa. No, oli mikä oli. Meillä on nämä valtuutukset joskus tuota niin kulutettu. Ja jos ajatellaan tätä vuokrasopimusta, ja jos olette jo asunut talossa, ette voi heittää vuokralaisia ulos. Se on vaikeaa Äh, äh, Saksassa onneksi, mutta sen ongelma asuntojen omistajille. Mutta tietyssä mielessä tuote on jo kulutettu, koska joku on jo asunut asunnossa. Mutta jos ei taata samoja oikeuksia, silloin kaikki valtuudet täytyy muotoilla uudelleen, niin se on taloudellinen katastrofi. Joten pyydän teitä suhtautumaan tähän palautusoikeuteen joustavasti. Jos meillä ei ole joustavuutta, niin satoja miljoonia valtuutuksia täytyy allekirjoittaa uudelleen. Me emme voi ratkaista tätä kansallisella tasolla. Meidän täytyy taata samat oikeudet. Muuten luomme valtavia oikeudellisia ongelmia. Kukaan ei halua sitä. Ja no, siksi meidän täytyy löytää teknisiä ratkaisuja tämän tyyppisille ongelmille. Ja mitä sitten tulee hinnoitteluun? Meidän täytyy jatkaa keskustelua. Minulle on tärkeää, että löydämme ratkaisun, joka tässä painottaa tämän Euroopan maksuneuvoston, kun suhtaudut skeptisesti uuden hallintaelimen luomiseen, me emme ole kiinnostuneet, että sitä onko kysymyksessä hallinta vai ei. Me haluamme aitoa demokratiaa, joten löydetäänpä ratkaisu, joka käy kaikille. Mutta se, että rahoitusala luo omat säätönsä, tämä tilanne ei voi jatkua. Lopetta, lopetan nyt. En ota kaikkia asioita esille, niille löytyy omat puolustajansa, mutta vetää siihen, että istutaankaamme yhteisen pöydän ääreen myös ja mukaan lukien ne, jotka ovat tarkistuksia tehneet, ja löytäkäämme kompromisseja. Emme halua, että tästä tulee sotkuista äänestystä lopussa. Sen haluaisin välttää. Gracias, Sven. No. Kiitos, Sven. Nyt Guesta ei ole ketään ja sitten herra Ferber saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä kaksi seikkaa on pidettävä mielessä. Puhutaanko vain takarajasta sen suhteen, milloin SEPA-säännöt astuvat voimaan, vai mennäänkö tässä muihinkin sääntöihin? Se tässä on ongelma. Rulebook-asia ei vielä tyydytä meitä monistakin seikoista johtuen, ja tästä huolimatta halutaan jo takaraja esittää, ja se hankaloittaa asioita. Ja onkin hyvä, että Gikolt oli asioista samalla linjoilla kuin mitä minä olen, eli joustavuutta tässä tarvittaisiin, koska rulebookissa on vielä haudattuna moniakin kiperiä ongelmia. Ja mm, ne on myöskin hoidettava. Olen itsekin tehnyt muutaman tarkistusehdotuksen. ja valitettavasti ei nyt niihin viitannut avauspuheenvuorossaan, mutta sitäkin tärkeämpää on, että nyt voin ne tässä mainita. Olen yksi niistä pahiksista, jotka esittävät tätä huomattavaa jatkoaikaa. Ja tämä siksi, että tämän ajan voimme hyödyntää näiden sääntöjen tarkastelussa. Kun viime vuonna päätöslausuma täysistössä oli esillä, niin myöskin komission ja sen Barnierin kanssa keskusteltiin siitä, että on prosesseja, jotka eivät ole vielä hyväksyttäviä ja 27 jäsenmaassa on käytössä 27 erilaista menettelyä silloin kun puhutaan ostoista, jotka eivät tapahdu internetin kauppa, eli maksujärjestelmät ovat hyvin erilaisia. Nyt yhtäkkiä sitten ne eivät enää olisikaan voimassa, olisi vain yksi menettelytapa tämä luottokorttimenettely tai pankkikorttimenettely. Ja ei voi olla mahdollista, että tällä tavalla yhtäkkiä halutaan huitaista pois, hävittää kaikki kansallisesti käytössä olleet järjestelmät. Tämä ei käy. Ja sitten tämä mandaatin esitysasia. Itse esimerkiksi tarkastin asiaa kotimaassani, niin miten mandaatteja on esimerkiksi erilaiset sopimukset, mitä on. On tilattu lehtiä, on tilattu operaattoreita, kännykkäoperaattorisopimukset niin edelleen. Eli kyllä itselläni jo näitä on varsin paljon erilaisia sopimuksia siis. Ja sitten jos otan tähän vielä nämä vapaaehtoisasiat, erilaiset keilailukerhot ja yhdistykset ja jalkapalloseurat ja sitten vielä nämä puhallusorkesterit, niitä on omassa kotikaupungissaan peräti kolme kappaletta ja sitten vielä neljä erilaista paikallista VPK-kerhotyyppistä kerhoa. Niitä on omassa kylässäni paljon ja kaikkien edustajat tulevat luokse niin sanovat, että olette ihan hulluja täällä, koska meillä on oltava yhteydessä joka ikiseen, joka ikisen jäseneen, kun järjestellään jäsenmaksuja tulevaisuudessa. Ja sitten siitä varsinainen härdeli syntyykin. Eli näitä seikkoja myöskään saa unohtaa. Olen tehnyt tarkistuksen, niin kuin totesin, ja hyvä olisi, jos esittelijä ne huomioisi. Ja sitten vielä lopuksi asia, joka kiihdyttää mieliä Saksassa, eli miten pitkä voi olla yksi tilinumero. Sillä tiede osoittaa sen, että muistamme paremmin seitsemän numeroisia lukusarjoja kuin esimerkiksi 20 tai 14 pituisia. Se on yksi aspekti tässä keitossa. No nyt sitten tilisiirrot, jotka eivät olisi rajat ylittäviä, voitaisiinko ajatella, että nykyiset kansalliset tunnusnumerot esimerkiksi Saksassa sa, äh, tilinumero ja pankin tunnus, olisiko mahdollista, että asiakkaan ei tarvitsisi muuttaa tilinumeroaan silloin, kun puhutaan kansallisesta menettelystä, pankki hoitaisi sen automaattisesti, tilanne olisi sitten toisin, kun puhutaan rajat ylittävistä tilisiirroista. Tämä olisi ehkä äh, joustoa ja tällä tavalla ehkä ongelma saataisiin eh, ratkaistua, eikä sepa sinällään kyseenalaistettu. Eihän kukaan halua tässä romuttaa SEPA-järjestelyä. Me tarvitsemme sitä ja sitä todellakin tarvitaan, koska meillä on yhteinen valuutta ja haluamme yhteisen maksualueen luoda, e, mutta on katsottava, miten se käytännössä saadaan toimivaksi. Välttämättä näin radikaaleja leikkauksia ei kuitenkaan tarvittaisi, eli että yhdellä huitaisulla kaikki tämän ast- tähän astisesti toimissa käytössä ollut järjestely tuottaisi. Eli tämä ei olisi hyvä. Olisi hyvä, jos esittelijäkin kävisi, että huomioitaisiin jäsenmaiden erityisjärjestely. Tällä tavalla olisi helpompi myöskin myydä kansalaisille tämä uusi järjestely. Kiitos. Gracias, Marcus Jean-Paul. Kiitokset, Jean-Paul. Merci. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen kiinnostuneena kuunnellut sitä, mitä Markus sanoi eri järjestöistä ja suoraveloituksista, mutta muistuttaisin teitä, että kun teemme maksupalvelu mietinnön, jossa minä olin esittelijä, niin ongelmana oli se, että maksujärjestelmät olivat hyvin erilaisia 27 jäsenmaassa. Ja halua niiden lähentämiseksi oli vähän. Siksi harmonisointi oli osittaista. Ja törmäämme samaan tämän. Sepä muuttaminen tavalla, johon direktiiviä antaa aikaiset perusteet, niin siinä me olemme tehneet virheitä, mutta kun olot eivät paljon muuta mahdollistaneet, niin me emme Siinä lönnet on realistista joustavaa takarajaa, niin kuin Markus haluaisi. Sellaista takarajaa, joka antaisi merkitystä tekemällemme työlle. Muistuttaisin kuitenkin teitä, että, että y- yhtenäisen matku- maksujärjestelmän luominen maksua paljon pankeille. Sam- samaa mittaluokkaa kuin euron siirtyminen. Siinä vaaditaan ATK-investointeja, informaatioteknologiaa, mutta myöskin henkilöstön koulutusta ja sitten viestintään investointeja. Eli nyt meidän on löydettävä realistinen perusta sille, että järjestelmä voidaan integroida ja toteuttaa. Ja jos käytämme tässä liikaa aikaa, niin tilanne monimutkaistuu entisestään kansalaisten näkökulmasta. Eli eh, siirtyminen yhteisrahan ei ollut suurin muutos. Sitten aihe, joka on minulle tärkeä. Tämä MIF, josta Sofi juuri puhui, ja hän ehdotti kompromissia, mutta minusta hänen ehdotuksensa ei ole riittävä. Meistä asiasta on keskusteltava rehellisesti. Käytä sanaa rehellisesti, vilpittömästi. Sillä minulla on tapana kritikoida komissiota. Minä yleensä liikun sen suuntaan. Mutta nyt komissio pyrkii tekemään asetuksen muodossa päätöksiä ratkaisuja ongelmaan ja luomaan kilpailua, jota se ei ole onnistunut ratkaisemaan. Päätöksiä on tehty liittyen maksukortteihin ja muuta, mutta on ongelma, jota ei voida lakaista maton alle äh, joka kieltää sen. Äh, jos ajatellaan, että kieltää jossakin tapauksessa, jossa toisessa ei, mutta tässä on äärettömän tartuntaongelma. Eli nämä miffit. Ensimmäinen argumentti, joka meille estetään, että tämä ei liity kuin tiettyjen maiden tapauksiin, kyllä. Mutta niissä maissa, joissa ei ole miffejä, on muita järjestelmiä. Sellaisia, jotka eivät ole mitenkään erityisen seurattavia tai transparentteja. Eli öö, nämä kustannukset käytetään muilla pankkitransaktioilla, eli operaatioiden transparenssi on nolla. Sitten tätä ajatella maita, joissa on miffejä. Olen jo useamman vuoden sanonut, että tällä alueella on ollut väärinkäytöksiä. Eli siirtohintoja on fiksattu äh, sillä tavalla, että toimijat ovat tehneet sen ihan harkinnan varaisesti, oman tahtonsa mukaisesti, ja asiakkaat ovat kärsineet. Emme me sitä voi hyväksyä. Mutta monenväliset siirtohinnat voidaan oikeuttaa transaktioiden kustannuksilla. Ää, maksutapahtuma ei ole mikään julkishyödyke, se on kaupallinen transaktio. Kollega sanoi, että ää, markkinataloutta ei pidä liikaa häiritä. Minä tässä nyt liittelen sinne suuntaan, että olen samaa mieltä transaktiolle on oikeutettu hinta ja se hinta täytyy arvioida. Kysymys ei ole siitä, että postittaisiin monenväliset siirtohinnat, vaan tehtäisiin niin, että niiden asettaminen korreloisi transaktioiden ja operaatioiden reaalisten kustannusten kanssa. Eli tämän asetuksen puitteissa ei pidä ratkaista ongelmaa sillä jos sanotaan, että tämä on kilpailueste, niin se täytyy osoittaa. Ei se riitä, että dogmaattisesti väitetään näin, että nämä siirtohinnat olisivat tällaisen ongelma. Nehän ovat olleet komission tähtäimessä jo pitkään, mutta ei se vielä riitä. Eli meidän täytyy tarkkaavasti tarkkaan seurata kysymystä. Ei pidä omaksua kantoja, jotka ovat loppujen lopuksi kuluttajalle huonoja. Miksi huonoja? Sillä jos transparenssi hinnoittelu kielletään, niin pankit ja muut äh, maksujen välittäjät löytävät jonkun muun keinon. Ja kaikkein pahin keino olisi, että asetetaan muita maksuja tuotteille, jotka eivät liity mitenkään maksu, maksuihin. Ajatellaanpa Ranskoja ja otetaan Miffit esimerkiksi. Ranskassa shekit ovat ilmaisia kuluttajat eivät maksa shekistä. Jos haluaa, jos ei transferenssia ajatella, niin, niin maksujen kustannus voidaan siirtää esimerkiksi shekkeihin. Minusta SEPAn tapauksessa relevanttia olisi se, että, että toisaalta kun me yksinkertaistamme tietojen maksuja, me siirrymme hankala vaiheeseen, jossa ihmisten tapojen pitäisi muuttua, mutta ne eivät muutu päivässä. Ja sitten teknisten kysymysten sateenvarjon alla tehdään väärin käsityksiä, väärin ja viranomaiset ja toimipanovalta ei ratkaisekaan asioita. Merci Jean-Paul Udo. Kiitoksia Udo. Dankeschön. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos esittelijälle siitä, että no näin hyvin tämän asian ottanut hoitaakseen, niin kuin Ivari Pada totesi. Eh, tässä kaksi kriteeriä on varsin tärkeää. Ensinnäkin kuluttajasuojakysymykset ovat erittäin tärkeä kohta meille ja toisaalta sitten kilpailuneutraalius, niin kuin Jean-Paul totesi, mitään kilpailupolitiikkaa tässä ei harjoiteta, kun puhutaan eh, näistä uusista markkinajärjestelyistä. Ja esittelijä, voitte vakuuttua eh, siitä myöskin liberaalille kollegoille toteaisin, että meidän ryhmämme ei halua tässä nyt jarruna toimia. Tästä osoituksena voin esittää sen, että kun aikoinaan kun Sesin esitys tarkasteltiin ja viime hetkillä esitettiin tarkistus, niin, ja sen tarkoitus olisi ollut lykätä menettelyjä, niin me kuitenkin äänestimme tuolloista esitystä vastaan, jotta asian käsittely ei lykkääntyisi. Eli emme halua suinkaan jarrutella asioiden eteenpäin viemistä. Mutta eh, poliittinen potentiaali myöskään saa aliarvioida, kun puhutaan näistä eh, SEPAan mukanaan tuomista muutoksista. On erittäin tärkeää, että kuluttajinhan tämä tulee kohdistumaan. Etelä-Euroopassa monet osoittavat eh, mieltään kaduilla siksi eivät oikein ymmärrä, mitä nykyisellään tapahtuu euroalueen päätöksissä. Ja jos nyt ajatellaan näitä suuria markkinoita ja keskistä Eurooppaa, että sielläkään kuluttajat eivät ymmärtäisi, miksi tiettyihin teknisiin ratkaisuihin on päädytty ja miksi tiettyihin muutoksiin ihmisten on mentävä. Tätä aikaisemmissa puheenvuoroissa jo sivuttiin. Niin tällöin joudutaan varsinaiseen poliittiseen metsäpalotilanteeseen. Ja siksi oikea tekninen ratkaisu tässä on erittäin tärkeä asia. Todellakin totta on, että kuluttajalle ei saa tulla sellaista vaikutelmaa, että hän enää ymmärrä, mitä tapahtuu, että asiat ovat liikaa monimutkaistuneet, eikä mitään liiallisia lisäkustannuksia myöskään saisi näiden muutosten myötä tulla. Ja sitten vielä, niin kuin Kikol totesi, miksi nykyjärjestelmien hyödyt häviäisivät on muistettava, että tällaisia on ja miksi asioita ei voisi uudessa järjestelmässä hoitaa siten, että myöskin eh, tämä uusi järjestely toisi mukanaan pelkkiä eh, myönteisiä muutoksia, ei joitain epähaittakohteita esimerkiksi lisäkustannuksia. Yksi 172 tarkistus tässä yhteydessä esimerkiksi, niin esittelee, jos ajatellaan, että tämä hyväksyttäisiin ja sitten esittelee, että hän ette haluaisi hyväksyä tätä, toteaisi, että jäsenmaat yksin voisivat nämä päätökset tehdä, mutta sitten oltaisiin taas 27 menettelyn järjestelyssä. Toteaisin, että jäsenmaat eivät kuitenkaan vastuuta tästä kantaisi tapahtuisi jotain sellaista, että jossain vaiheessa todettaisiin, että Euroopan parlamentti on aiheuttanut tämän eh, tilanteen, että järjestelyä onkin 27 eikä vain yksi. Ja kysyisinkin teiltä ja eh, koko ryhmältä, olisiko ehkä parempi kuitenkin Eh, luoda Euroopassa lainsäädäntöä, mutta ei sillä tavalla, että eh, korvattaisiin 27 järjestelyä. Olisi hyvä, että eh, otettaisiin kuluttajaystävällinen järjestely käyttöön jatkossakin ja siksi näitä teknisiä seikkoja on vielä hiottava huolella, jotta uusi järjestelmä on sieltä sisältää ne etuudet, joita nykyjärjestelmässäkin on. Ja katsoisin, että töitä on vielä tehtävä, jotta saadaan aikaan hyvä lopputulos. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Sofiin Welt. Pyydän puhumaan lyhyesti ja sitten komissio saa puheenvuoron lopuksi. Ja sitten vielä Esaja, Rova Esaja. Lyhyt kommentti keskustelun hengestä. Minäkin tässä kuuntelin, mitä kollega Booman juuri äsken sanoi. Te viittasitte nuoriin jotka kapinoivat aukioilla. He pyytävät muutosta, edistystä. Eivät he vaadi sitä, että mennään takaperin ajassa silloin, kun maailma oli vielä paljon parempaa kuin nykyään. Maailma pyörii, vaikka me siitä tykkäisi. Ja meidän täytyy olla hiukan nyt rohkeampia täytäntöönpanna uudistuksia. Hyödyttääkö se joka ikistä eurooppalaista kansasta? No ei. Meidän pitää selittää heille, että joskus asioihin täytyy muuttua. Siihen täytyy vaan tottua, koska jos Eurooppa ei kykene eikä tahdon muuttua, niin silloin mielestäni tämäkin keskustelu on vain pientä keskustelua, tekninen kysymys. Mutta se on ilmiö tästä tilanteesta. Me emme pysty tekemään päätöksiä, emme pysty hyväksymään muutosta. Jos Eurooppa ei pysty muuttumaan siitä, tulee täysin irrelevantti. Joten pyytää sitä, mekin olisimme hiukan rohkeampia tässäkin keskustelussa, emmekä iskisi jarruja päälle, kun pitäisi hiukan mennä eteenpäin. I'm sorry, we I'm sorry, we olen pahoillani. Nyt sitten siirrymme komissioon. Olkaa hyvä ja pyydän puhumaan myös varsin lyhyesti. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Jos minua pyydetään puhumaan lyhyesti, sanoisin yksinkertaisesti, että käymämme keskustelu tänä aamuna lupa hyvää hyvälle kompromissiratkaisulle, joka pohjautuu Rova Esaajahin mietintöluonnokseen kuin myös siihen yleiseen lähestymistapaan, joka viime viikolla Koreperissä hyväksyttiin. Komissio on valmis olemaan mahdollisimman joustava ja yhteistyökykyinen tulevissa trilogeissa. En halua tarttua näihin hyvin yksityiskohtaisiin asioihin, joista on keskusteltu tänään. Meidän kantamme on selkeä. Me haluamme kunnianhimoisen viimeisen päivämäärän, ehkäpä kaksikin, koska jotkut ovat siirtymässä ja sepaan. Me haluamme siirtyä sepaan mahdollisimman nopeasti. Toisaalta ymmärrämme, että yhden viimeisen päivämäärän hyväksyminen yksinkertaistaisi siirtymistä. Mitä tulee sitten monenvälisiin siirtohintoihin? Ehkäpä kollegallani on jotain sanoista miffeihin. Me, ja miksi me olemme sitä mieltä, että nämä järjestelmät ovat tehottomia ja kuluttajille haitallisia. Kuluttajan oikeudet on otettu huomioon. Ehdotus meni pitemmälle kuin maksatusneuvoston säännöt edellyttävät. Ja sekä neuvosto että mietintöesitys menevät pitemmälle. Siinä äh, kirjoitetaan äh, kuluttajan oikeudet sisään lainsäädännön runkoon liitteen sijasta. Mistä tämä on hyvä asia, mutta sit, sitä voidaan keskustella, pitääkö kuluttajakauksia edelleen lisätä. Mutta hyvä on, että oikeudet on tähän ehdotukseen kirjattu. Enempää en halua sanoa, antaisin puheenvuoron kollegalle. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti näistä siirtohinnoista. Haluaisin selittää hiukan, mitä me tässä teemme. Artiklan tarkoituksena on antaa juridista varmuutta pankkisektorille siitä, kuinka niiden pitäisi rakentaa bisnesmalleja, niin kuin olemme monien vuosien ajan vaatineet sektorilta. Siksi me uskomme, että maksukohtaiset MIFit eivät ole kilpailusääntöjen mukaisia, niin kuin komissio niitä on esittänyt. Ja jos ja me ehdotamme tekstissä, jos se ei ole linjassa kilpailusääntöjen kanssa, niin silloin se ei anna myöskään oikeudellista varmuutta, vaan luo juridista epävarmuutta ja sekaannusta. Silloin ainoa tapa, jolla voimme tarttua tähän asiaan ja korjata sen, tapahtuu yksittäisten kilpailutapausten kautta eri jäsenvaltioissa ja tuloksena on epätasainen tilanne, kilpailutilanne ja aiheuttaa moni hankaluuksia räätyltävässä maksutapahtumassa aivan erityisesti. Toinen asia aivan lyhyesti kysymyksestä, joka liittyy tähän siirtymävaiheeseen. Neuvosto ja parlamentti ja parlamentin tarkistelmat ehdottavat varsin pitkiä siirtymävaiheita, joskus paljon pidempiä kuin komissio ehdot ja paljon pidempiä kuin tänä, tällä hetkellä odotetaan, että se olisi 2012. Me tunnustamme, että yksi muutos, jonka neuvosto esitti, on tehdä selkeä ero kansallisen ja rajat ylittävän suoravelotuksen välillä. Meidän kannaltamme katsottuna Tämä on erittäin tärkeää, koska jos jatkossakin on siirtohintoja rajat ylittävissä suoraveloituksissa, silloin se itse asiassa tappaa mahdollisuudet luoda yhtenäinen maksualue, maksupalvelualue 21 jäsenvaltiolle, jossa siirtohinnat eivät ole käytössä. Näin ollen ymmärrämme, että ehkä on tarvetta siirtymävaiheelle, pidemmälle sellaiselle kotimaisille siirtohinnoille, mutta meitä kyllä huolestuttaa kovasti pitkät siirtymävaiheet rajat ylittäville MIFeille. Kiitoksia. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Nyt sitten esittelijä voi vetää johtopäätökset. Odotan, että puhutte myös varsin lyhyesti. We are late for... Kiitokset. Kello on aika paljon, joten puhun lyhykäisesti. En jokaisen puheenvuoron esitä yksittäistä vastausta. Toteaisin kuitenkin, että neuvosto on tästä onnistunut sopimaan, joten emmeköhän mekin tässä onnistu. Ja haluaisin erityiset kiitokset pistää Svenille ja Sofiille, jotka muistuttivat meitä kaikkia siitä, että yhteisiin tavoitteisiin tässä pyritään. Eli halutaan saada saada aikaan hyvä yhtenäinen euromaksualue. Sehän on yhteinen tavoitteemme ja määränpäämme, johon tässä pyrimme. Se on mielessä pidettävä tässä koko ajan. Eli ne toimet, joita teemme, ja jokainen varmasti jostain joutuu luopumaan, jotta yhteisiin tavoitteisiin päästään. Ja toivottavasti kun tämä mielessä pidetään, onnistutaan näissä asioissa myös ensi viikon keskusteluissa. Ja uskon kyllä, että kompromissin löytämisessä onnistumme. Kiitos. Thank you very much, Sari. Now... Paljon kiitoksia, Sari. Aikataulu on sellainen, että äänestämme valiokunnassa 27. kesäkuuta, joten olkaa jotta olisimme valmiita äänestämään täysistunnossa 11. syyskuuta. Kiitos vielä kerran, Sari. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan ja mikrofoni katkesi. Pervanche, puheenvuoro on sinun. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta käsitellä tätä mietintöluonnosta, joka on jaettu kollegoille. Tässä mietinnössä Tästä Tästä me olemme saaneet ja budjettivaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan lausunnot. Ne ovat hyödyllinen panostyöllemme. Ennen kuin käyn ehdotusten yksityiskohtiin, teen kaksi yleisluontoista havaintoa. Ensimmäinen Ensimmäinen liittyy mietinnän otsakkeeseen. Tämä on tärkeää. Koska se, että, että aiheena on Euroopan neuvoston välinen talousarviokonferenssi. puheenjohtajien kokouksessa on otettu useamman kerran esille se, että tämä Euroopan neuvosto menee paljon pitemmälle kuin talouspolitiikan koordinaatti. Siellä on täytäntöön pannaan Eurooppa 2020 strategiaa myöskin. Eli meidän pitäisi työskennellä yhdessä luovasti määritelläksemme selkeästi, mitä tämä ohjausjakso eurooppalainen ohjausjakso tarjoaa. Ja meidän täytyy miettiä, miten me voisimme käyttää tätä uutta työkalua yhteisömenettelyn tukena ja auttaaksemme kansallisen politiikan koordinaatiota ja auttaaksemme eurooppalaista politiikkaa kentällä, joka menee laajemmalle kuin talouspolitiikan koordinaatio tiukasti määriteltynä. Toisekseen totean jotain, jotka liittyy siihen, mitä me käytännössä toteutamme tätä työtä. Tämä äh, liittyy myös tähän talouden hallintapakettiin. Keskustelun tässä mietinnössä on ehdotuksia, jotka ottavat huomioon, missä vaiheessa neuvottelut ovat tuohon pakettiin liittyen. Äh, äh, Tämä paketti liittyy ehdotettujen strategioiden substanssiin ja myöskin niihin asioihin, joita tämä mietintä kattaa, mutta ainakin prima facie meillä syntyy ongelmia liittyen ää, menettelytapoihin ja siihen, miten eri, eri tahojen ääniä kuullaan. Näiden Yleisten suuntaviivan jälkeen siirryn yksityiskohtiin. Varmasti olette voineet ja perehtyä asiakirjaan, mutta parlamentilla hetki on erittäin tärkeä. Ei, ei ainoastaan kysyttävä sitä, miten komissio ottaisi huomioon, että parlamentti on olemassa ja eikä olisi hyödyllistä ottaa tämän talouspolitiikan ohjausjakson aikana, että par- parlamentti on olemassa, mutta meidän täytyy myös itse miettiä, mitä valtaoikeuksia me haluamme käyttää ja miten me haluamme osallistua tähän prosessiin. Otan huomioon, että menettely on vähän omalajinen. Koska useampi menettely tässä kristallisoitu esimerkiksi Lissabonin äh, strategia ja vakaussopimus ja talouden ohjaamismenettelyt. Eli monet tekijät nyt tässä kirkastuvat ja nyt parlamentti täytyy miettiä, miten se on toimia näissä raameissa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi emua, jäsenvaltiolla on paljon valtaoikeuksia, mutta me tiedämme hyvin, että ilman Euroopan tason koordinaatiota asiat eivät toimi. Jos mietimme, mitä parlamentilla on ollut valtaoikeuksena tähän asti, niin meillä on kokemuksia, asiantuntemusta ja on myöskin ennakkopäätöksiä lainsäädäntöä, joka liittyy erityisesti talouspolitiikan äh, laajoihin suuntaviivoihin. Ja tämä koskee meidän valiokuntaamme ja työllisyysvaliokuntaa sitten sosiaalikysymysten suhteen. Ja täytyy pitää mielessämme tämä aki, olemassa oleva lainsäädäntö. Ja täytyy sitten miettiä jäsenvaltioiden tilannetta ja vain näin me etenemme eurooppalaisen ohjausjakson suhteen. Mitä sitten tulee puheoikeuteen, oikeuteen tulla kuulluksi, niin tässä on kaksi erityistä ulottuvuutta. Ensinnäkin koordinaatio ja sitten budjettipolitiikan valvonta. Ja koordinaation suhteen ää, parlamentin keinona on nämä laajat suuntaviivat. Mutta komission ehdotuksessa tämä työkalu menettää relevanssiaan huomattavasti Restez. Meidän täytyy nyt käydä keskustelua neuvoston ja komission kanssa selkeytääksemme, mitä menettelytä meillä nyt oikein on, että, että demokratiassa ei voi vaihtaa rekisteriä koko ajan. Jossain vaiheessa täytyy päättää, ää, äh, miten menetellään. Ja meillä täytyy myöskin olla päätöksiä sitä, onko meillä sanktioita tai hälytysmenettelyjä ja miten me toimimme demokraattisesti. On selvää, että tällä hetkellä, joskin nykyhetki voi muuttua, mutta olennaista tulee olemaan tämä vuotuinen kasvuselvitys. Ja sen puitteissa ehdotan, että suhtaudumme aika tiukasti komission suuntaan, että noudatettaisiin aikataulua tämän kasvuselvityksen suhteen. Ja parlamentin on saatava samaa vaikutusvalta kuin mikä sillä on ollut aikaisemmin ää, talouspolitiikan suuntaviivojen suhteen. Ja sitten on tämä toinen ulottuvuus, joka liittyy tiukemmin jäsenvaltioiden toimintaan ja haluaisin tässä alustavassa vaiheessa ottaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin mitä jäsenvaltioihin tulee, emme voi tietysti puuttua niiden käytäntöihin, mutta me olemme havainneet, että tällaisia tartuntavaikutuksia voi olla, ja ne voivat olla merkittäviä. Ja, ja sen suhteen haluaisimme ottaa huomioon käytän tämän talouspoliittisen vuoropuhelun käsittelyn, joka ei puutu toisaalta jäsenvaltioiden oikeuksiin, mutta joka on kuitenkin sikäli laajempi, että, eli että me käymme keskustelua esimerkiksi eurooppalaista vakausmekanismia käytetään tai muita mekanismeja käytetään. Meillä täytyy voida käydä keskusteluita jäsenvaltioiden kanssa spesifistä kysymyksistä, esimerkiksi kuten me toimme kriisivaltuusvaliokunnassa Kreikan suhteen. Mutta meidän täytyy miettiä, kuinka täsmällisesti me käytämme termejä. Tämä käsittää sitä talouspoliittista dialogista, joka vaikuttaa er, erillisestä, erilliseltä verrattuna rahapolitiikan vuoropuhelle, mutta sitä ei pidä ajatella irrallaan tästä talouspolitiikan ojasjaksosta. Meidän ei pidä luopua niistä valtaoikeuksista, joita meille on vuosien myötä kasaantunut. Tämä vuoropuhelu on sitä, mitä me haluamme käydä erityisesti jäsenvaltioiden kanssa erityistilanteissa, jossa on erityisiä ongelmia, joissa vaaditaan asioihin puuttumista. Toivon, että tämän asian suhteen voisimme selkeyttää tätä käsitettä. Ja mitä tulee jäsenvaltioiden valtaoikeuksiin ja koko tähän ulottuvuuteen, Minä, ja puhun siitä, mitä tämän äh, taloudellisen vuoropuhelun pitäisi kattaa. Tähän liittyy toinen kysymys. Miten jäsenvaltiot laativat budjettensa ja miten se käytännössä ilmenee niisi tehokkaan koordinaation muodossa? Muistuttaisin Jean-Claude Junckerin sanasta. 11 vuotta sitten, kun 2005 vakauttamissopimuksesta keskusteltiin, niin sinne puhuttiin ää, tietojen harmonisoimisesta budjettien laatimisen vaiheessa, niin tämä liittyy ainoa asia, mikä on tässä Euro Plus-sopimuksessa ja näissä muissa työkaluissa, jo, josta nyt käydään neuvotteluja, niin ainoa asia on, että perus jäsenvaltiot perustuslakeihin otettaisiin äh, budjettivajeiden kieltäminen. Mutta muistuttaisin myös toisesta asiasta tämä aikataulukysymys, kalenterikysymys, joka, joka liittyy siihen, milloin kansallisella tasolla päätetään, mitä asiakirjoja lähdetään eteenpäin, liittyypä tämä kansallisiin uudistumisohjelmiin tai muihin budjettiasiakirjoihin, ja sitten tässä on tämä kysymys budjettien vertailtavuudesta. Tämähän on vanha vaatimus, mutta jonkun on tehtävä työtä tällä alueella. Ilman tätä meillä ei ole, voi olla mitään EU 2020 strategiaa. Se olisi vain sitten akateminen sormiharjoitus. Emme me sitä halua. Tällainen Eurooppa 2020 strategia, josta, jossa kukaan ei tietäisi, miten sitä täytäntöön pannaan on e budjetissa ja jäsenvaltioiden budjetissa ja sitten kohdistaisimme jäsenvaltioihin sanktioita kriteereihin, jotka on määritelty riippumatta tästä strategiasta. Se ei olisi kohtuullista. Ja lopullinen loppukommentti. Un dernier mot, Madame la Présidente. Euh, simplement, je Niin. En ole vielä puhunut tämän ohjausjakson aikataulutuksesta. Tämä liittyy niihin huolenaiheisiin, joita monet ovat ilmaisseet. Haluaisin täydentää esitystä niin, että lopettaa sen tekemällä kaksi täydentävää havaintoa. Ensinnäkin, totta kai meidän täytyy konkretisoida tämä ohjausjakso sellaisella vuoropuhelulla, jota me olemme käyneet kansallisten parlamenttien kanssa ja kaksi, kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin kevään Euroopan neuvostossa meillä voisi olla tällainen eurooppalainen parlamentaarinen viikko. Kyllä me tiedämme, että me, emme muuten voi syventää keskustelua, me voisimme kon- konkretisoida jotain vähän pitämällä menevää. Ja sitten toisella vuoden kolmanneksella, siinä vaiheessa kun komissio ja neuvosto tekevät maakohtaiset suosituksensa, meillä voisi olla tällainen budjetti, konferenssitilanne katsaus, jossa voisimme pyytää uutta tapaamista. Tässä ensimmäinen loppukommentti. Ja sitten toisekseen, tässä harjoituksessa meidän täytyy vahvistaa me tällä alalla ja löytää työkaluja, jotta voisimme auditoida makrotaloudellista tilannetta vuoden lopulla silloin, kun komissio valmistelee seuraavan vuoden kasvuselvitystä, että me voisimme äh, tavallaan antaa vastuuvapauden sille, miten tämä talousarviokonferenssi on toteutettu. Tällaisia ehdotuksia mietintöön luonnoksessa on, on, kollegat ovat varmasti lukeneet sen ja tässä hengessä pyrin tarttumaan tähän keskusteluun kokonaisuudessaan. Ihan viimeinen sana vielä. Ja se, se, tämä liittyy sen työkaluun, jolla me edetään neuvotteluiden poitteissa. Tämä, se, mitä minä sanoin, tämä eurooppalainen ohjausjakso menisi pitämällä kuin talouden hallinta. Ja me, le, talouden hallintapaketin lopputulos ei voi olla viimeinen sanoma no, tämän prosessin suhteen. Meidän täytyy miettiä, miten me haluamme edetä tästä eteenpäin. Haluaisimmeko joko toimielimien välisen sopimuksen, me voisimme pyytää sellaista, vai haluammeko mennä vielä pitemmälle? Pyrkiä kohti asetusta tällä alueella, joka olisi demokratian kannalta kaikkein korkein aste. Mutta jätän ovet auki näille kahdelle vaihtoehdolle. Uh, thank you, thank you. Kiitoksia Pervans. Olen pahoillani, että minulla ei muita mm, sitoumuksia, siksi en voinut kuulla koko esitystäsi. Kuten tiedätte, muitakin asioita on meneillään juuri tällä hetkellä. Sitten onko muita varjoesittelijöitä? Näin kyllä Filipin. Ole hyvä, Filip. Uh, thank you. Kiitoksia. Ensinnä kiitokset Pervanchille tästä mietinnöstä, joka mielestäni on erinomainen työ pohjatyölle. Tietysti sitten tästä rikastuttamaan vielä haluaisin korostaa kolmea pääkohtaa meille. Ensinnä todellakin eurooppalainen ohjausjakso, siitä pitäisi tulla osa EUn sekundaarista lainsäädäntöä. Miksi minä näin sanon? Ei vain sen takia, että aika uutena meppinä haluan enemmän toimivaltuuksia tälle toimielimelle, johon nyt kuulun, vaan siksi, että olemme nähneet yhä enemmän, enemmän tällaisia uusia aloitteita ja toimielimiä, joita ollaan kokoamassa EUn puitteiden ulkopuolella. Ja voi tietysti tässä mainita Euroopan vakausmekanismin ja muita. Me siis voimme nähdä, todeta, että uudelleen kansallistetaan monia politiikan alueita, ainakin pyritään tähän. Ja se ei ole tervettä. Ei tervettä, koska itse asiassa tämä aiheuttaa menetyksiä demokratialle. Olisin tyytyväinen, jos demokratia toimisi jäsenvaltiotasolla, mutta itse asiassa mitä nyt todistamme on hallitusten välinen tapa toimia, nimittäin kansalliset hallitukset pääasiassa eh, jäävät ilman valtuuksiaan, koska ha, ha, kannan, ha, hallituksen kanssa yleensä ei keskustella tai niistä keskustellaan vasta jälkikäteen kansallisissa parlamenteissa, eikä ole mitään muuta parlamenttia, joka hoitaisi tämän asian. Miksi tämä on tärkeää? Siksi, että me menetämme kansalaisiamme. Katsokaa, mitä tapahtuu nettimaks, nettomaksajamaassa. Siellä on ihmisiä, jotka kirkuvat, että heitä vaaditaan nyt maksamaan muiden velkoja ja sitten ihmiset näissä hankaluusmaissa eivät voi niellä tätä katkeraa pilleriä, joka heitetään kurkusta alas väkisin. Mm ja yksi keino, mutta ei ainoa tapa, mutta yksi tapa palauttaa ihmiset piirimme on tehdä nämä asiat demokraattisissa prosesseissa, sellaisissa menettelytavoissa, joissa demokraattisesti valitut edustajat kansallisella tai ylikansallisella tasolla ovat mukana. Ja minulle tämä on avainkysymys. Kyse ei ole mistään valtataistelusta parlamenttiin ja neuvoston tai minkä tahansa muun tahon välillä, vaan tässä pyritään varmistamaan, että ainakin pidämme kiinni dem- linkistä näissä mandaateissa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä. Sitten toinen asia. Sana, jota harvoin käytän, nimittäin toiseusperiaate. Minä olen federalisti, tehän tiedätte itse asiassa, jos me haluamme varmistaa hyvinvoinnin eurooppalaisille, niin minkälaista korviketta ei ole paitsi ryhtyä huomattaviin askeliin eteenpäin, tuossa saadaan aikaan poliittista integraatiota. Tarkoitan ne, jotka vetovat, niin kuin näin täällä parlamentissa olemme nähneet, jotka haluavat tätä palataan ja sen valtiotasolle itse asiassa valehtelevat ihmisille, Ei ole mitään tulevaisuutta meille tässä näin, koska yksinkertaiset maat eivät ole, äh, äh, isotkaan maat eivät ole tarpeeksi merkittäviä. Mutta tällä välin emme kuitenkaan voi mennä kohti federalistista lähestymistapaa ilman, että meillä on olemassa kunnollinen demokraattinen vastuu mekanismi olemassa. Ja haluaisin nyt puhua tästä ohjauskaudesta. Ja ensimmäinen askel sitä kohtaan oli vuosittainen kasvuarvio. Ja olen samaa mieltä, tästä on tulossa tällainen tärkeä vaihe, jolloin komissio antaa poliittisen, talouspoliittisen suuntaviivansa itse asiassa. Ja mitä nyt sitten voimme tässä yhteydessä nähdä on, ei komissio, vaan yksi pääosastokomissio, joka puuttuu alueille, jotka joita niiden ei pitäisi hallinnoida. Siis työllisyyspolitiikkahan ei ole heidän asiansa, eikä ole eläkkeetkään. Heillä voi olla niistä käsityksiä ja mielipiteitä, mutta niin kauan kuin tai koulutus, hyvä pointti, niin. Mutta niin kauan kun emme suuntaa federalisaatiosuuntaan sosiaaliturvajärjestelmissä, niin silloin tämä asia ei kuulu EU-komissiolle sanella jäsenvaltiolle, mitä näissä kysymyksissä pitäisi tehdä. Kuitenkin komissio taas haluaa näin tehdä jo yhä enemmässä määrin ilman minkäänlaista demokraattista vastuuta. Kukaan ei seuraa komissiota silloin, kun se sanoo minun maallani, että teidän pitäisi päästä automaattisesta palkkaindeksistä eroon esimerkiksi. Kukaan ei kerro heille, että no hetkinen, koittakaa nyt käyttäytyä siellä komissiossa, tämä ei kuulu teille. Kukaan ei näin sano. En tunne mitään tahoa tai instituutiota, jolla olisi näin vapaat kädet toimia. Tietysti diktatuurissa näin on, mutta sehän ei ole mikään ihanne kai meille. Joten tässä on iso kysymys Enkä tässäkään väitä, että näiden poliitikon pitäisi loputtomiin pysyä kansallisella tasolla, mutta niin kauan kuin ne ovat, meidän pitäisi varmistaa, että komissio pysyy tontillaan. Ja nyt käännyn äh, ECOFIN pääoston puoleen. Te ylitätte ettekä mitenkään pikkaisen pienellä tavalla. Ja te, teillä on hyvä dueto EKPn tyyppien kanssa, jota eilen tapasimme. Hekään eivät ole demokraattisesti vastuullisia kumpikin teistä sanelee talouspolitiikkaa hallituksille, ja tämä on kyllä sellainen asia, että jos näin haluatte tehdä, federalistisesti, niin ok, mutta silloin tulette olemaan vastuussa tälle parlamentille, tilivelvolliselle parlamentille, eikä meille... Ja lopuksi nyt me, meillä on tietysti tarkoitus tähän ohjauskaudelle, nimittäin EU 22, mutta olen tyytyväinen että että otit tämänkin asian esille. Ja talouden ohjauskeskustelussa olemme vahvasti puoltaneet sitä, että EU 20, EU 20 tulee sitovampaa politiikkaa. Voi harjoittaa pöhmää politiikkaa investointipolitiikassa ja sitten taas kovaa politiikkaa budjettivalvonnassa. Meidän täytyy olla tiukkoja kyllä molemmissa asioissa en halua, että pitäisi olla pehmeä kummassakaan, mutta silloin EU 20 EU 2020 täytyy olla yhtä vakava kurinalainen harjoite kuin muutkin politiikan alat ovat. Ja minulle ohjauskausi on juuri tämä oikea paikka toimia, koska siellä me voimme sovittaa yhteen budjettiosuuden, siis vakauden lähentymisohjelmat ja investointikurinalaisuuden, joka kuuluu kansallisiin uudistusohjelmiin heitä inhoa muuten tätä nimeä kansallistunnistusohjelmat. Meillekin tämä on avainkysymys tässä Euroopan ohjauskausikeskustelussa. Sitten vielä lopuksi. Minä olen demokraatti ja olen toistuvasti sanonut, että meillä on valitut enemmistöt jäsenvaltioissa ja tässä parlamentissa. Siksi meidän pitää tunnustaa, että nämä enemmistöt on se nyt toisella tavalla. Vihreäthän ovat tietysti vähemmistössä. Minä myönnän, että politiikka, jota harjoitetaan, heijastelee enemmistöjä. Mutta haluan vain vedota niiden, jotka ovat ovat enemmistössä nyt, etteivät ylittäisi valtuutuksiaan, koska kuvitelkaa, että jonakin päivänä, joka saattaa näinkin tapahtua, meillä on erilaiset enemmistö täällä Euroopassa. Silloin te olette ni- niitä meppejä tai kansallisen parlamentin jäseniä jotka pyrkivät varmistamaan, että toimielimet eivät ylitä toimivaltuuksiaan ideolo- ideologisesti tai poliittisesti, joka ei kuulu teidän kantanne. Me varmaankin olemme kaikki demokratit samaa mieltä ja näistä periaatteista, siksi meidän pitäisi pyrkiä pitämään asiat balanssissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten muihin varjoesittelijöihin, jotka ovat nyt palanneet. Jean-Paul, sitten Silvi, Kay, joka puhuu Vikin nimissä, sitten herra Syntis ja Udo. Jos on vielä muita tämän jälkeen, niin antakaa merkki. Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä tietenkin niin kuin tavallistakin, mutta tein tämän tavan vilpittömästi. Kiitän esittelijää todellakin hänen ehdotuksestaan. Mm, en ole tietenkään vasemmistosta ja äh, mielestäni tämän päivän keskustelu on hiukan surrealistista, kun tiedetään, minkälaisia vaikeuksia nyt on, jotta voitaisiin saada aikaan niin sanottu talous, talonohjauspaketti. Keskustelu, neuvottelut jatkuvat. Minä tiedän, että tänä aamuna jäsenvaltiot pitivät kokousta jo kuude, kello kuudesta ja tänä iltapäivänä on uusi kolmikantaneuvottelu ja kysymys kuuluukin, milloin viemme loppuun tämän kysymyksen käsittelyyn. Mielestäni kaikki mitä sanottu Euroopasta ohjauskaudesta varsin mielenkiintoinen asia, ehdollistuu tavallaan sen suhteen, että ensin pitäisi sopia talous, talouden ohjauspaketista. Kaikkihan liittyy toisinsa. Tietysti tämä ohjausjakso liittyy myös tähän taloushallintopakettiin, mutta todellinen tämän päivän kysymys on tietää konkreettisesti, mitä tehdään. On taipumuksena tässä järjestelmässämme puhua paljon, on puhuttu Lissabonin strategiasta. Kymmenen vuotta jälkeen sanottiin, että tämä strategia oli aivan nolla, ei saatu oikein mitään aikaan, tehtiin metodologinen virhe, kun tähän strategiaan ryhdyttiin ja siellä oli mukana toimia, jotka kuuluivat puhtaasti hallitusten toimivaltuuteen. Nyt on löytyy uusi käsite, jota voidaan sitten esitellä, nimittäin EU 2020 strategia. Minä kuuntelen, mitä kansalaisemmekin sanovat. He haluavat jotakin konkretiaa. Halutaan kouran tuntuvuutta ja tämä tarkoittaa välittömiä ratkaisuja, ratkaisuja ongelmiin, joita edessä on. Ja tietysti Pitää ottaa huomioon myös keskiaikavälin ja pitkän aikavälin tulevaisuuden säännöt. Tällä hetkellä kysymys ei ole niinkään siinä, mitä tapahtuu heinäkuussa, vaan mitkä ovat uudet toimivaltuudet, joita parlamentti haluaa käyttää. Pitää sanoa tämän rehellisesti. Meille kerrotaan päivittäin, että johtuen Lissabonin sopimuksesta sen ansiosta parlamentilla on paljon enemmän toimivaltuuksia kuin aikaisemmin. Minä voin todeta, että ennen Lissabonin sopimusta talous- ja rahoituskysymyksessä me olimme yhteispäätösmenettelyn alla ja tämä pieni kokemus, joka minulla nyt on, osoittanut, että neuvottelut neuvoston kanssa olivat silloin helpompia aikaisemmalla mandaatilla kuin tällä uudella. Joten tähän liittyy tällainen realiteetti ja sitten oikeus olen ollut oikeuden parissa pitkän aikaa työssä elämäni aikana ja tähän liittyy tiettyä rinnakkaisuutta näiden kahden välillä. Miksi tämä on kaikki nykyään vaikeampaa? Sen takia, että jotkut ovat jo todenneetkin, että on käperrytty kansallisesti, jokainen valtio puolustaa omaa kantaansa, joskus hiukan dogmaattisestikin ja keskustelu, jota äsken tässä kävimme Sepasta ja Rova Intveld korosti juuri tätä asiaa, osoittaa varsin hyvin, että ei olla valmiita muutokselle joten Euroopan parlamentin rooli on tietenkin harjoittaa demokraattista valvontaa sen suhteen, miten eurooppalaiset toimielimet toimivat. Ja vaatia, esittää välittömiä vaatimuksia, jotka ovat suhteellisen realistisia niin, että loppujen lopuksi tämä vähäinen yhteisömetodi, joka on käytössä, niin se ei, sitä ei täysin poisteta jäsenvaltioiden toimesta, kun liiallisesti turvaudutaan hallitusten välisyyteen tai voida tavallaan edes hyväksyä, koska mihin kansalaisimme pyrkivät, mitä he odottavat Euroopalta, he odottavat tuloksia. Tällä hetkellä on helpompi sanoa, että Eurooppa ei tee mitään tai ei saada minkäänlaista aikaan kuin puolustaa sellaisia kantoja, joissa me sanomme, että ne, jotka uskovat EUn toimintaa, jotka puolustavat, että itse asiassa tekeekin varsin paljon. Sitä on vaikea perustella. Esimerkiksi sunnuntaina TV-kanavalla Ranskassa. Näen, että maatalousministeri, joka kuitenkin on suuri eurooppalainen puolustaja, hän on saksalais, Saksan ystävä ja puhuu loistavasti Saksaa. Hän sanoi e, kurkuista, että Euroopan tämä pitää maksaa. Minä kyllä esitän kysymyksen, minkä takia? koska on helppo sanoa äänestäjille, että Euroopan pitää tämä maksaa, EU pitää maksaa, kun toisaalta kieltäydytään antamasta resursseja EUlle. Ja valtioiden johtajat sanovat, että budjetti ei muutu vuoteen 20 mennessä pisaraakaan kuka, entä sitten joku pormestari, joka sitoutuisi, että kuka olisi niin hullu pormestari, että sitoisi budjetin 80 vuodeksi esimerkiksi, tai 10 vuodeksi. Samalla sanotaan kansalaiset, että joka kerta kun joku menee pieleen, niin Eurooppa maksaa oli, jos sääntely oli hyvä, niin se on EUn vika. Sitten jos on ongelma koskien jotakin tiettyä aluetta, jolla, jossakin niin koko Eurooppa paralysoituu. Ja sitten sanotaan, että EUn pitää maksaa, vaikka se ei ole mitenkään EUn vika. Mielestäni tällaiset asiat, jotka ovat ehkä hiukan simpli, yksinkertaisesti esitettyjä, niin tämä osoittaa, että meidän kunnianhimomme pitäisi olla hiukan realistista ja vahvaa, eikä se ole vahvaa, eli olla myös realistisia pyrkimyksissä. Joten tämän takia työ, jota Rova Beres aloittaa, se on aivan erinomaista niin kuin yleensäkin hänen kohdallaan, mutta meidän täytyy tässä mietinnössä, joka on valiokunta mietintö, meidän, jota olemme itse toivoneet, jotta voisimme antaa tavallaan pohjan kohtuullisen realistiselle menettelytavalle neuvoston ja komission kanssa näistä eh, Euroopan ohjausjakson kysymyksistä, niin su- tätä suunnattaisiin kohti käytännönläheisyyttä. Ei tämä ei tarkoita sitä, että ei olisi kunnianhimotasoa ollenkaan. Thank you, Jean-Paul. Kiitoksia Jean-Paul. Silvi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi pitäisin anteeksi esittelijältä. Äh, täällä keskustellaan kovasti talouden hallinnasta, mutta en kuullut mitä mietinnän alussa. Haluaisin esittää kaksi näkökohtaa. Ensiksikin minusta erittäin tärkeää, että me opimme kriisin läksyt. Ja yksi läksystä on, että, että me emme ole tehneet tarpeeksi uudistuksia. Minä en pidä tästä rakenneuudistukset sanasta. Se on vähän ideologisesti painottunut, mutta meidän täytyy mennä paljon pitemmälle makrotalouden puolelle. Eli kaikki, mikä vahvistaa 2020-strategiaa, kaikki yhteiset ponnistelut, niin niiden suhteen sanoisin Filipille, että komission tietysti täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden valtuuksia, mutta jos lähdemme sitä periaatteesta, jokainen on täysin suvereeni, että komissiolla ei ole asian kanssa mitään tekemistä ja niin poispäin, niin tämä on minusta vähän kiusallista. Yksityistoimintatavoista pitää keskustella, mutta ponnistelussamme ideana on, että tekisimme enemmän yhdessä. Tämä liittyy komissioon, tämä liittyy Euro Plus-pakettiin. Ja toiseksi on erittäin tärkeää, että keskustelu legitimoidaan. Rava Beres on ihan oikein alleviivannut tätä asiaa. Uskon, että me olemme kaikki samaa mieltä, että pitää tehdä euroalueella enemmän yhdessä, mutta myöskin 27 jäsenvaltion alueella. Ja jos ajatellaan kaikkia toimivaltuuksia, joista joissa on yhteisiä toimivaltuuksia, mutta meillä on aito ongelma, jos me jätämme kansalliset parlamentit syrjään, mutta meillä on ongelmia, jos me emme halua toimia yhdessä. Mutta aito ongelma on, miten tämä legitimointi ilmennetään useammalla tasolla – Pervanche ja muutkin ovat pyrkineet luomaan parlamenttien välisiä foorumeita. Se on minusta hyvä idea, mutta, mutta täytyy käsiä, että ne eivät olisi pelkästään keskustelukerhoja. Täytyy pitää huolta sen, siitä, että sinne tulevat ihmiset, jotka ovat toimivaltaisista valiokunnista, eivät kannasta näistä Eurooppa-valiokunnista. No, tämä on yksityiskohta. Ja sitten lopuksi minä en tiedä, mihin tämä talouden hallinnon ohjauspaketti menee, mutta täytyy pitää selvästi, että on asioita, joita emme ole saavuttaneet, jonnekin asioita täytyy edetä pitämällä, mutta meidän täytyy pyrkiä kaikissa toimissamme koherenssiin. Thank you very much. Kay. Kay. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Rapot ei valitettavasti henkilökohtaisesti päässyt paikalle. Tänäänhän täällä tapahtuu paljon, niin kuin tiedätte. Ja nyt tällaisella on kovasti muita töitä, muita neuvotteluja tulee käydä, mutta hyvä varmasti on, että tähän taloudenhallintapakettiin panostetaan kovasti. Ja minulla on tässä häneltä lyhyet kommentit. Hän varmasti esittelijän kanssa vielä tulee kuitenkin ajatusten vaihtoa käymään, mutta voidaan näkemys olisi, että Roperes on oikeassa sikäli, että kasvu- ja vakauspaketti, jopa 2020 ja laajat poliittiset suuntaviivat oli koordinoitu EUn ohjausjakson liittyen ja tämä on huomioitava kuitenkin. Seuraamuksilta nämä ovat erilaiset, jos yhteensopivuutta ei huomioida ja hän on yhtä mieltä Estelen kanssa siitä, että vuotuinen kasvuarviointi sen tulisi olla luonteeltaan tekninen, sen tulisi sisältää analyysitietoa ja olisi tärkeää, että siitä ei tulisi poliittinen väline. Ja sitten aikataulusta tässä myöskin jotain, niin kuin äsken puheet totesivat, päällekkäisyys talouden hallintapaketin kanssa on todellinen ja kommentti olisikin, että voisi olla hyvä tarkastella sitä, miten ensimmäinen ohjausjakso käytännössä toimii ennen kuin lähdetään vaatimaan lisää muiden ryhmien mukaan tuloa koska tässä kuitenkin pitkälti taustalla on tämä laaja talouden ohjauspaketti ja ehkä laajempi valvontakausi, jotta voitaisiin näitä hyötyjäkin tarkastella. Ja olisi tärkeää saada aikaan yksinkertainen EUn ohjausjakso, joka ei ole liian työläs. Siinä voidaan huomioida ne muutokset, joita tässä kokonaispaketissa esitetään ja nämä budjeteissa huomioida, mutta esittelijän kanssa olemme valmiit tätä työstämään, koska on tärkeää, että nämä seikat huomioidaan. Kiitos. Niklas. Kiitos, Nikolas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε κάνει... Kiitokset, hyvä puheenjohtaja. On varsin hyödyllistä käydä tästä keskustelua. Eh, alustavat ajatusten vaihtohan käytiinkin jo aiheesta. Vaikka tässä nyt nämä ehdotukset on esitetty, eh, katsoisin, että tässä kuitenkin varsin liukkaalla maaperällä vielä mennään esittelekin varmasti ymmärtää, mitä, ristiriita- mitä ristiriitaisuuksia tässä vielä on ja kuinka niistä eroon päästäisiin. Ensinnäkin, mikä on parlamentin, Euroopan parlamentin ja toisaalta kansallisten parlamenttien rooli. Ehkäpä nyt hieman symbolitasolla voitaisiin tätä asiaa tarkastella. Maamme pääministeri tänään puhuu maamme presidentille – Kreikan presidentille. Ja on hyvin mahdollista, että ennenaikaiset vaalit me tullaan järjestämään. Yhtenä syynä tälle on se, että PASOK-puolue joko loppuvallasta tai tai erottu omasta ryhmästään, todetaan, että ei ole valmis tähän yhtymään tähän tiukkaan kuriohjelmaan, joka nyt on esitetty Troikan taholta. Eli eivät ole valmiit esittämään myötymystään näille toimille. Ymmärtävät kyllä, mitä tarvitaan, mutta eivät ole valmiit itse sitoutumaan. Ja kysymys kuuluu, mikä on kansallisen parlamentin rooli ja suhde hallituspuolueeseen. Eli tässä on ihan perustavaa laatua olevista kysymyksistä kyse. On selvää, että kansalliset budjetit ovat olennainen kysymys, kun puhutaan kansallisista parlamenteista. Nimenomaan tältä pohjalta pyritään asioissa etenemään. Ja jos nyt todetaan, että kasvupyrkimyksiin on vaikea päästä, niin Tämä on, ja nämä ovat kysymyksiä, joissa on joka tapauksessa käännettävä kansallisten parlamenttien puoleen, Kreikassa Kreikan parlamentin puoleen. Nyt jos sitten eh, hallituksessa oleva puolue ei olekaan valmis totumaan siihen, mikä on mennyt läpi parlamentissa. Tilanne on varsin ristiriitainen ja tästä ollaan tietoisia myös Kreikan parlamentissa nykyisellään. Ja tässä on nimenomaan tarkasteltava sitä, minkälaiset toimintavapaudet kansallisilla parlamenteilla on. On ihan selvää, että tarvitaan Euroopan tasoista taloudellista koordinaatiota. Tähän minäkin voin yhtyä, mutta on selvää myöskin, että tällöin on käytettävä sellaisia periaatteita, joissa lähdetään liikkeelle talouden ohjausmenettelystä. Nyt on otettu käyttöön EUn ohjausjakso, mutta on ymmärrettävää se, että Kreikan kriisin taustalla on nimenomaan se, että kasvu ja vakaussopimus ei riittänyt ja nyt sen sääntöjä on kiristettävä. Emmekä vastusta tätä ideologisista syistä, vaan näyttää siltä, että nyt tämän tien päähän on tultu. Ja tähän hän pohjautuu koko tämä ohjausjakso. Se pohjautuu siihen, että valvotaan budjetteja ja niiden alijäämiä, mutta katsoisin, että tämän tyyppisen loogisen tarkastelukehyksen päähän on nyt tultu. Selvää tietysti on, että budjettikuria edelleen tarvitaan, mutta eh, tämä saattaa johtaa vain eh, lisääntyviin ristiriitoihin, emmekä tällä tavalla välttämättä kuitenkaan pääse kriisistä ulos. No, voidaan tässä siis sanoa, että meillä nyt on käytössämme nämä välineet. Tietysti esittelijä on tehnyt parhaansa, mutta ehkä parempaankin vielä tulisi pyrkiä. Kiitos. Kiitoksia. Pervans, komissio on paikalla. Haluatko kuulla komissiota vai haluatko vain itse nyt puhua lopuksi? Ai Udo kuitenkin vielä, mutta mieti sitä, Pervans. Udo. Ich bin minua huolestuttaa Jean Bocuse tässä yhteydessä. No miksi? hänestä olen huolissani. Niin nyt hän kuunteleekin jo hyvä. Koska ihmiset, jotka eivät voi uneksia, sairastuvat. Tämä ei ole poliittinen kannanotto, vaan ihan lääketieteellinen tosiasia. Toivottavasti hän oppii jälleen uneksimaan, sillä jos hän ei siihen kykene, jossain vaiheessa hän sairastuu. Vaikka poliittisesti tarkastellen ehkä nämä pointit pitävätkin paikkaansa. Ja nyt sitten... Eh, mm, puheenvuorosta. Hieman hän näyttää olevan vielä täällä paikallakin. No en tässä nyt silmälasia tarvitse hänet tunnistaakseni. Mutta okei. Ja tässä yhteydessä ryhmän poliittiset kannat on selvitettävä. Emme voi mitään lisäaikaa tässä ottaa jos näin tehtäisiin, eli äh, lykätään vain eteenpäin tätä ohjausakon käyttöönottoa, niin tällöin emme noudata niitä oikeuksia ja esityksiä, konsultaatio-oikeuksia, jotka meille nyt on annettu. Ja ryhmälle tulisi selvittää sitä, onko tämä silloin ohjelma, joka vähentää Euroopan parlamentin oikeuksia, no silloin tätä asiaa voidaan tarkastella, tai muutoin nostetaan uudelle tasolle nämä oikeudet, koska kyseessä on uusi institutionaalinen käsittelytapa kun siis EU-ohjausjaksosta puhutaan. Ja Sharon, sinulta myöskin kysyisin seuraavaa. Miten tämä talo huomioi insinöörit oikeutensa uudessa muuttuneessa tilanteessa? Eli emme voi noin vain palata päiväohjelmaan, ja en yhdy siihenkään, mitä Silvi Gula puheenvuorossaan totesi. Hän totesi, että neuvottelut tästä kuuden säädöksen paketista menisivät samaan suuntaan kuin ehdotukset Beresin esityksessä, mutta näin ei mielestäni ole, ja valiokunnassa meidän on tämä ymmärrettävä emme voi sulkea tältä silmiämme. Yksi kysymys tässä yhteydessä liittyy varmaan Kolin mietintöön, eli kuinka tärkeää on saada aikaan toimielinten välinen sopimus jossa huomioidaan se, mikä on eu parlamentin rooli tulevasta ohjeistuksesta puhuttaessa. En lähde tässä arvottamaan kysymyksiä, vain istunnallisesti haluaisin tunnista, turkastella näitä kysymyksiä. Kodin toteaa, että tässä vaiheessa tätä ehkä tarvitsisi vielä lakipaketissa määritellä, mutta lakipaketti voi vedota vain sellaisiin seikkoihin, jotka sen huomion kohteeksi on otettu. Ja Bernard Perez totesi, että ohjausjakso käsittelee muitakin kysymyksiä kuin niitä, jotka ovat lakipaketissa mukana. Esimerkiksi 2020 strategia, työllisyyden suuntaviivat, poliittiset suuntaviivat, vuoden kasvuraportti, kertomus ja niin edelleen. Eli se, miten valvomme jäsenmaat ei ole ainoa kysymys, vaan myöskin se, mitä vaikutuksia tällä sitten kaiken kaikkiaan on sisämarkkinoille. Ja tässä parlamentilla tulisi olla näkemyksiä ja voida käsitellä tätä asiaa mielestäni tässä valiokunnassa nämä asiat tulee esiin nostaa. Kaikki ymmärtää EKP liberaalit voisivat ymmärtää, että toimielinten välinen sopimus on tärkeää, kun ajatellaan mandaattia, joka neuvostolta saadaan ja on mahdollista ajatella tätä six-pack-toimintamallia, mutta jos siinä ei onnistuta, niin silloin eh, Veresin eh, mietintöön on puututtava, eli esitellään uutta eh, neuvottelumandaattia ja parlamentin roolia. Joko tässä onnistutaan yhdessä kohtaa tai toisella, mutta jos kummassakaan tässä ei onnistuta, niin Tällöin parlamentti menee historian toimielimenä, joka ei ole onnistunut omista oikeuksistaan kiinni pitämään. Ja silloin varmasti toteutuu se, mitä herra Lamberts puheenvuorossaan esitti. Uh, Kiitoksia Udo, koska minullekin kysymyksen. Ehkä on parempi tässä vastata. En usko, että laadimme valiokunta-aloitteesta, emme olisi laatineet tällaista mietintöä tästä aiheesta, jos ajattelisimme, että kaikki voidaan hoitaa lainsäädännön kautta. Mehän tiesimme, että tämä oli tulossa eteen silloin, kun päätimme laatia tämän mietinnön. Tämän takia, mitä ikinä sitten tapahtuukin, taloushallinto, talous, talouden ohjaus, talouspolitiikan ohjauspaketissa, niin tämä yhteispäätösmenettely on osoittautunut vaikeaksi kaikin puolin kaikilla puolilla ja varmastikaan parlamentti ei saa läpi kaikkea mitä haluaa ja ei saa neuvostokaan ja tästä tulee kiistatta tai varmasti kompromissia tämän takia mielestäni kannattaa vielä pyrkiä näihin asioihin, jotka on otettu esille esittelijän suulla. Olemme aikaisemminkin tehneet näin rahapoliittisen keskustelun yhteydessä ja jatkossakin näin teemme. Ja tietysti pervan on tietää varsin hyvin, miten on aikaisemmin parlamentissa voitu onnistua hänen puheenjohtajuudellaan ja hänen edeltäjänsäkin kaudella. Ja meidän pitäisi jatkaa aivan samassa hengessä. Pervans, haluatko nyt kuulla komissiota? Komissio. Oh, yeah, it's Mr. Mr. Schulz, Niin herra Schulz, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitokset. Niin kuin tiedätte, komissio Lisabon strategian kautta totesi, että kansalliset omistukset ja kansalliset sidosryhmät ja varsinkin parlamentit ja tietysti myös Euroopan parlamentti ovat kaikki erittäin tärkeitä, jos halutaan saada aikaan menestyksekäs strategia. Voin yhtyä useimpiin täällä esiin nostettuihin seikkoihin. Deine Muttersprache benutzen. Voisitte tietysti mielellään puhua omaa äidinkieltä, niin sekin olisi mahdollista. Das, ähm, also die Kommission hat ja in den Verhandlungen zum äh, kun neuvoteltiin tästä mm, paketista, mutta puhun nyt kuitenkin englantia, kun englanniksi näitä asioita käsittelen yleensäkin. Eli tässä äh, äh, komissio ja neuvosto jo jostain seikoista ovat sopineet varsinkin mitä tulee siihen vaatimukseen, joka tässä mietinnössä esitetään, eli että parlamentti tärkeimpiin kysymyksiin puuttuisi ohjausjakson osalta. Ja komissio on sitä mieltä, että kodifikaatiokysymys tässä yhteydessä on myönteinen asia. Tehän tiedätte, että joitain teknisiä kysymyksiä tähän vielä alussa liittyi, mutta nyt voimme yhtyä parlamentin näkemykseen siitä, että on hyvä. Tällainen kodifikaatio on olemassa. Painottaisin kuitenkin vielä muutamaa seikkaa, puuttuisin kritiikkiin, jota varsinkin Lambert puheenvuorossaan esitti. Eurooppalainen ohjaus jakso, niin kuin tällä jo esiin tuotiin, on vastaus kriisin ja siihen, kuinka siitä jotain voitaisiin oppia. Voitaisiin oppia ensinnäkin se, että talouden valvontaa on parannettava, jos hyvä toiminta halutaan mahdollistaa. Ja keskipitkällä pitkällä aikavälillä tähän päästäisiin kriisien ennaltaehkäisykeinoin ja että huomioitaisiin, mitkä ovat herkät kohdat kriisin yhteydessä. Ja tässä on nyt tehty integroitu poliittinen analyysi, mutta kun tarkastellaan komission esittämää viime viikolla esittämää pakettia, niin huomaa, että poliittiset suuntaviot, joita komissio esittää, ovat kuitenkin mitattavissa olevat ja konkreettisemmat. Ja toivomme, että näin päästäisiin avoimempaan seurantaan ja täytäntöönpanoon myöskin. Ja totesin vielä lyhyesti, että kaikki tämä pohjautuu tietysti perussopimuksiin – En tiedä, miten tässä nyt tähän diktatuurin viitattiin, mitä haluttiin tällä esiin tuoda. Mutta eurooppalainen ohjausjakso kuitenkin on tärkeä askel eteenpäin. Ja monet eh, mietinnön ehdotukset ovat meille varsin tervetulleita. Selvää on, että asia vielä jonkin verran kehittyy, kun ajatellaan tätä talouden ohjauspakettia. Kiitos ja pervaus. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat ottaneet osaa keskusteluun. Ja tämähän nyt on vasta ensimmäinen pylväs. Vastaisin lyhyesti eri osapuolille. Kiittäisin Philip Lamberia tuesta tälle eurooppalaiselle ohjausjaksolle. Ja jos me pitäydymme tästä nykymuotoilussa, niin me annamme kaikki valtaoikeudet äh, budjettiministerille, DG Finansille ja keskuspankille. Ne antavat suuntaviivat äh, äh, työpaikkojen luomiselle ja investoinnille. Ja Emmekä me halua tätä. Mitä uudistuksiin tulee? kiinnittäisin huomiomme siihen, että monimutkaisessa nykymaailmassa, jossa kaikki muuttuu, tarvitaan uudistuksia. Kysymys on sitten siitä, minkälaisia uudistuksia haluamme. Haluammeko äh, korkean eläkeiän, haluammeko kieltää äh, indeksoinnit, vai haluammeko rahoittaa koulutusta, jatkuvaa oppimista, investointia, tutkimus- ja kehitystoimintaa, jotta siirtyisimme kestävämpään talouteen. Tämä on substanssikeskustelu ja viittaus uudistusten tarpeisiin ei tyhjennä tätä keskustelua. Ja tässä talossa on monimielisyyttä, kun me viitaamme äh, reformeihin, esimerkiksi rakenteellisiin uudistuksiin. Sanon nyt täällä uudelleen Tar- katsokaapa, kuinka paljon jäsenvaltiot käyttävät varaa, varoja äh, koulutuksen Lissabonin strategian aikana, jonka piti tehdä ää, äh, koulutuksesta ja opetuksesta keihään kärki uudistuksen, mutta tänä aikana puolet jäsenvaltiosta on pienentänyt koulutus- ja opetusbudjettia. Jean-Paul ja Udo Ulman pitävät, että, että pitää unelmoida. Minä allekirjoitan tämän. Ja pitää myös tarkastella pöydällä olevia ehdotuksia. Mukaan lukien sellaiset ehdotukset, jotka tulee omaan poliittisen perheen sen kuuluvasta komission jäsenestä ja jotka sitoutuvat hyvin vanhoihin ajatustapoihin. Nyt puhutaan teemoista, jotka olivat esillä jo äh, konventin aikoina. Jos me sidomme kantamme talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ainoastaan tällaisen ohjaukseen, niin me menetämme keinot vaikuttaa ää, äh, asioihin budjetin seurannan lisäksi. Se olisi ainoa keino. Kenttäisin huomiota kohtaan kymmenen, jossa pyydämme, että käyttäisimme ohjausjaksoa Euroopan strategian hyödyllisenä työkaluna. Ja pyydämme, että komissio voi tuossa kasvuselvityksessä selkeästi identifioisi julkisen ja yksityisen sektorin pitkän aikavälin investointistrategiat ja että viitattaisiin myöskin Eurooppa 2020 strategian ja viitattaisiin myös pyrkimyksiin vähentää makrotaloudellista epätasapainoa. Ja vastauksena Sylvi Gularille talouden hallinnan ohjauksen äh, ohjaamisen suhteen, niin tämä kysymys on laajempi kuin kysymys talouden ohjausjaksosta. Me, me äh, olemme koko maailman aikana repineet hiuksia sen suhteen, miten me toimisimme Lissabonin strategian puitteissa. Meillä on nyt G20, 29 ja tämä laajenee koko ajan. Tiedätte, mihin viittaan. Me tiedämme, miten iduillaan tämä koordinointi-idea on ollut ja tämä ohjausjakso, joka komissio on ehdottanut, antaa mahdollisuuden päästä pitemmälle. Silloin kun komissio puhuu parlamentin roolin kodifioimisesta, ne eivät ole samaa mieltä. Koska meillä on tiettyä kokemusta kodifioinnista, tämä on juridisesti tärkeä, tärkeä keino, mitä se pohjautuu olemassa olevaan. Mutta nyt meillä on tarvetta mennä pitemmälle. Meidän täytyy määritellä ja tunnustaa työmarkkinaosapuolten rooli. Niitä ei valitettavasti ole tällä vielä mainittu. Ja sitten kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin rooli. Ja näin, jos me haluamme Euroopan parlamentin, äh, EUn e demokraattinen luonne näkyy talouspoliittisessa keskustelussa. Tässä jotakin vastauksen poikasia tässä vaiheessa keskustelua. Erva Swinburne, joka puhui Erva Fordin nimissä, hänelle sanoisin, tämä vuosittainen kasvaselvitys ei ole ainoastaan tekninen keino jos ajatellaan, että mitä ensimmäisessä kasvuselvityksessä oli, Tämä on yhtäältä erittäin poliittinen keino, koska tässä oli erittäin radikaaleja suuntaviivoja talouspolitiikan alueella. Ja sitten tässä oli teknisiä piirteitä. Säädettäkäämme nämä kaksi tekijää. Ja laatikaamme Euroopan parlamentin kanta näille kahdelle pilarille. Ja lopuksi on asia, jotka kannattaa muistuttaa, mutta joka ei, ollut, ei ole vielä tullut esille. Komissio puhuu koko ajan talouden monenkeskeistä valvonnasta, economic surveillance, surveillance multilateral. Jos ei tee muuta kuin tarkkailua, kontrollointia, sanktiointia, niin emme pääse ikinä tästä nyky-Euroopasta ilmi. Että tämä taloudellinen koordinaatio meidän ajatuksissamme, sen täytyy liittyy tällaiseen proaktiiviseen haluun luoda eurooppalainen talous, joka palvelee kansalaista. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, että annatte meille mahdollisuuden vastata kaikille. Tämä on tietysti mietinnön ensimmäinen käsittelyvaihe vasta. Thank you very much. Uh, the deadline for... Kiitoksia. Tarkistusten jättöpäivä määrä on 22. kesäkuuta. Tarkistuksia käsitellään 11. heinäkuuta ja äänestämme valiokunnassa 19. syyskuuta. Näin on nyt suunnitelmana. Näin AFKO-valiokunta voi laatia oman lausuntonsa ja sitten tarvitsisi viedä asia lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon. Näin. Ai Jean-Paul vielä. Aikataulusta puheenjohtaja. Eikö voitaisi hiukan siirtää tarkistuksen aikarajaa, koska 22. kesäkuuta on ensi viikolla. No, that, that seems a reason. Niin, se tuntuu varsin kohtuullista ehdotuksesta esittelijä. 11 Well, if the latest we could do a... Niin tarkistukset oli viimeinen päivämäärä 4. heinäkuuta, mutta sitten ei ollut kyllä paljon aikaa siihen, kun pitäisi alkaa jo käsitellä niitä 11 päivää. Mutta jos teillä tällainen passaa, niin silloin sitten enemmän aikaa laatia tarkistuksia. Filip. Well, you might say this is... Niin. Äh, äh, anteeksi, tämä tulee pieneltä ryhmältä, mutta samat ihmiset työskentelevät talouden hallinnan kanssa ja tämän asian kanssa. Ja ihan suoraan sanoen, me tarvitsisimme ainakin viikon, ehkä pari. Ah, neljä senakuuta. Anteeksi, sori. Sekä millä hyvin we will run with the 4th of July. Niin 4. heinäkuuta tarkistusten aikaraja. Kommentti on mikrofonia. For the amendments. Siis tarkistukset ranskaksi ja englanniksi. We won't have translations. Niin emme saa kyllä käännöksiä sitten 11, pä- 11 päivään saakka. Meidän täytyy varmaankin kierrättää. So what? Yeah, but when are we going to vote? When are we going to have a discussion? On the 31st of August. Okay. Uh, that means we... Hyvä. Me voimme käsitellä tarkistuksia 30 31. elokuuta ja aikaan käännöksellä ja voimme jopa lykätä 4. heinäkuuta 14. heinäkuuta. Siis 14. heinäkuuta tarkistusten aikaraja, mutta sitten me keskustelemme, kun palaamme lomilta. Ja kun ajatellaan, ajatellaan sitten kaikkea siinä valossa, mitä talousohjauksen kohdalla on tapahtunut. Ja Peruans. Hang on, Peruans, you no, okay? but, uh, suoraan sanoen. Me ollaan tietty ja kokemuksia elokuun viimeistä viikosta, ne ovat huonoja kokemuksia. En kannata. Werner. Werner. Den Vorschlag für hervorragend. Ehdotus tuntuu oikein hyvältä. Tämähän ei ole lakisäädösehdotus. Meillä on äm, talouteen liittyen näitä useampiakin, ja ehkä Pervassin olisi syytä näin ollen tämä hyväksyä. Hyvä puheenjohtaja. Yleensähän määräystä sovitaan esittelijän kanssa. Perväisen on nyt hankala tähän reagoida, koska aikataulussa on paljon muutakin. Ehkä tähän voidaan palata eh, myöhemmin ja Pervaas tekee sitten ehdotuksen. I, I, I think that I agree with that. Taidan olla samaa mieltä tuon kanssa. Mitä me voimme tässä sanoa, että tarkistusten takaraja ei ole 22. Se on ainakin 4. heinäkuuta. Ja kierrätämme jotain, joka selkeyttää aikataulua, kun keskustelut jatkuvat normaalimenettelyn alla. Mitä minä nyt tässä aikaisemmin jo yritin sanoakin. Joten takaraja on ainakin 4. heinäkuuta, mikä on erittäin tärkeää, että voimme ottaa huomioon sen, mitä tapahtuu tai ei tapahdu talouden hallinnan suhteen. Eikö tuo pelmaa? Rouva puheenjohtaja. Tärkeintä on valiokunnan ja mietinnän kannalta, että kaikki voivat kontribuoida siihen ja kaikille aikataulu on helppo, mutta jos löytte takarajan 4.7. ymmärrän, että kollegat haluavat tämän tehdä kaikilla kielillä. Eli käsittely valiokunnassa ei ole mahdollista ennen kesälomaa. Niissä oloissa voi tehdä tämän jopa myöhäisemmäksi. Otamme, että tarkistusten käsittely on joululo- eh, kesäloman jälkeen. Minä haluan vain lyödä tätä 31.8. lukkoon. Minä en ole täällä, kukaan ei ole täällä. Yleensä nämä ää, kokoukset 31.8. peruutetaan. En clair, vous... Ihan suoraan sanoen, voitte pidentää tarkistusten takarajan 4.7. jälkeenkin. Ongelma on, milloin niitä käsitellään, ja se ei voi olla 31.8. That may be the case. We, we, we, I... Näin saattaa hyvinkin olla. On ehkä hyvä nyt tarkistusten jättöaikaa lykätä, näin varmaan on tehtävä, ja muutenkin aikataulua tulee sitten muuttaa. Mutta muistaisin kuitenkin siitä, että neljä tärkeää asiaa on jo agendalla keskustelua varten 31. elokuuta kokoukseen, eli tarvitaan paikalle riittävästi ihmisiä. Lomilta palanneita ihmisiä jo tuolloin. No niin. Eli selvitellään nyt tätä takarajaa vielä. Mutta joka tapauksessa siis jatketaan 4. heinäkuuta ja sitten muut asiat hoidetaan myöhemmässä vaiheessa. Nyt sitten voimme siirtyä äänestykseen, mutta puheenjohtajan ilmoitukset jäivät tässä vielä pois. Eli palataan hetkiseksi niihin. Ensinnäkin tilanne eh, on lokattu neuvostossa. Eh, tilanne ei varmaan kauhean paljon muutu tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa. Eli Smith esittelijä, jota varjoistelijan enemmistö tuki, esitti, että äänestettäisiin täysistunnossa heinäkuussa – ja sitten siis tämä mm, toinen käsittely. Ja sitten eh, muut trilogit, ensinnäkin talouden hallinnointi. Tänään viimeinen trilogi pidetään. Edistystä monenkin kohdan osalta on tapahtunut, mutta sitten on sellaisia seikkoja, jotka vielä vaativat lisää tarkastelua. Ja on ajateltu äänestää näistä kuudesta ensi viikolla eh, kesäkuun toisessa täysistunnossa. Sitten Schwarzerin kysymys, siitä järjestin trilogi viime vuonna, edistystä jonkin verran tapahtui ja siitä sitten toinen trilogi tällä viikolla. Sitten vuoropuhelu äh, äh, rahakysymyksistä ja mitä tässä nyt on tapahtunut yllättävää. Alun perin oli ajateltu 26. takarajaksi, mutta nyt sitä lykättiin se toiseen päivän määrään. ECOFIN 26. Luxemburgissa kestääkin koko päivän syystä, jotka varsin hyvin tiedätte, mutta sitä ei tiedetty silloin, kun tätä vuoropuolupäivämäärää suunniteltiin. Eli uudesta päivämäärästä tulette saamaan tiedon myöhemmin. Ja sitten vielä muutama sana aikatauluista, mitä tulee EKPn pääjohtajan valintaan. Äänestys tulee ennen kesäkuun täytyy pitää tästä siis näin ollen tänään on valiokunnassa äänestettävä, jotta asia voidaan vielä takarossa kiinni pitäen täysistuntoon. Mutta jälleen todettiin, että ei ole kovinkaan hyvä, että e, ryhmä keskustelu ensin käydään sitten suljetun ovin ja sitten heti seuraavana päivänä äänestys. Eli käännyn sihteeristön puoleen tässä asiassa, jotta tämän tyyppisiltä eh, käsittelyltä voidaan jatkossa välttyä. Tein nyt tämän ilmoituksen vain siksi, ettei tämä eh, mitenkään hakijan liity, mutta eh, tulevaisuudessa voidaan tätä järjestelyä muuttaa, mutta tämä ei johdu suinkaan siitä, minkälainen hakija olisi ollut, mutta ihan vain mm, sen vuoksi olisi hyvä, että emme ehdi rauhassa asioita käsitellä. Ja kun äh, öö, esityksen on tässä joutunut kärsimään tällä kertaa toivottavasti sitten tulevaisuudessa tilanne on parempi. No niin. Tarkoitus ei ollut kuitenkaan avata keskustelua tässä Herra Langentola on pyytänyt puheenvuoroa. Pystisaron ymmärrän kyllä ihan hyvin, että herra Trise on ensi viikolla kiireinen, mutta kriisistä johtuen, jos voisit löytää päivämäärän ennen kesälomaa, mielestäni on tärkeää, että me keskustelemme Kreikasta EKPn pääjohtajan kanssa. Näin varmasti on aiottukin. Ei tästä paljon lykätä selvä antoi vielä ennen lomia, jotain on tehtävä. No niin, mutta jos sallitte, niin nyt ehdotan, että siirrymme kohtaan yhdeksän. Äänestämme ehdotuksesta Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi. Ja tässä on kaksi mahdollisuutta. Voimme voi mesti äänestää tai sitten sulle tulipainosta voidaan järjestää. En tiedä. Ilmeisesti ihan normaali äänestys käy. Vaihtoehto yksi. Nyt kysyn, ketkä ovat puolesta. Kuka vastustaa? Kaksi vastaanta. Tyhjät. Neljä. Tyhjää. Sitten kappale kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten yhdestä neljään puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten on tasat A-C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten sähköisesti kannattaneen äänestää muutetusta tekstistä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ei ihan vielä kuitenkaan. No niin, äänestys päättyy. 33 puolesta, kaksi vastaääntä ja neljä tyhjää. Kiitokset kaikille. Ja sitten menemme eteenpäin. Aiheena vakuutustakujärjestelmät. Peter Skinä esittelijä. Ollaanko valmiina? Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imkosta kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti suullinen tarkistus Sven Giegoldilta. Ensimmäinen suullinen tarkistus puolesta. Oletko puolesta omasta puolesta vastaan työ hyväksytty? Tämä suullinen tarkistus sitten 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 36 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Alkuperäistä tekstistä emme ilmeisesti äänestä. Sitten Inkoituksessa raunut kompromissien puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F-kompromissi tähän nyt suunnan tarkistus ja kohta kohdalta äänestys. Okay. So the oral amendment is... Suunnan tarkistus lyötäisiin sanat or scheme tai suunnitelma, joten ensin suullisesta puolesta vastaan. Jos on taskin kädet, niin ei kyllä tulos voi olla oikea. Haluaisin uudestaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneellisesti 71. Äänet alkaa. Namkiti. Äänestys alkaa. 21.17 hyväksytty. Viisi sopii tämän kanssa yhteen. 75 puolesta. suulen tarkistus. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Viite yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite viisi puolesta, vas... puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty johdantosan kappale A. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty jossa on kappale D, alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Tuossa on kappale, anteeksi, tarkoitus 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastus 7 puolesta, suuren tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Imko B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tai 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantosan kappale J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten sähköisesti koko luonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 37 puolesta yksi tyhjä ääni. Joten hienoa. Peter. Anteeksi, Peter. Muita asioita ei ole. Seuraava kokous maanantaina 20. kesäkuuta kello 15, tiistaina 21. kesäkuuta kello 9 ja sitten uudestaan vielä kello 15. Ai, anteeksi Werner. Täällä on hiukan meteliä. Haluatko puheenvuoron? Hiljaisuutta herra Langen haluaa vielä puhua. Tärkeä kysymys. Muut asiat kohdassa hyvä puheenjohtaja. Johdannais mietintö, josta yksimielisesti äänestettiin. Amerikkalainen talousministeri Kainar lähetti eh, Unkarin kollegalleen kirjeen, vaan niin, minun kauttani ja kaikille jäsenille hän sihteeristä on jakanut. Ja herra Kaitner kyseisessä kirjeessä toteaa, että tarvittaisiin mahdollisimman yhtenäisiä sääntöjä. Ja Pittsburghin kokouksen päätökset koskisivat kaikkia johdannaisia ja tarkastus vain OTC-johdannaisia. Ja sitten Dodd-Frank koskee vain Yhdysvaltoja ja OTC-johdannaisia ja ehkä mielellään herra Kainerille tulisi tältä pohjalta vastauskirje kirjoittaa, jaan sen myöskin kollegoille. On hieman outoa, että valtiovarainministeri, yhdysvaltalainen ministeri neuvottelujen aikana siteeraa oman maansa tekemiä päätöksiä 20 mm, puitteissa. No sisältöä en tässä tunne, mutta mielestäni kun neuvotellaan neuvoston kanssa ja valmistellaan täysistuntoa, ei tulisi rajoittua tai poikata tästä otteeseen johdannas asiasta koska tässä vahvistettiin vielä kertaalleen se, että kaikissa kansallisissa neuvotteluissa huomioidaan vain tämän tyyppiset johdannaiset. Ja halusin tämän nyt tässä muutasiat kohdassa vielä esiin tuoda. Kiitos. Thank you. Sorry I didn't... Kiitoksia, anteeksi, että en huomannut sinua, mutta kiitos tästä. Nyt kokouksemme päättyy.